Chers collègues, euh, bonjour. Je vous... Hyvät kollegat, hyvää päivää. Tuntuu, että sitä on nyt kovin kauan aikaa, kun tapasimme, mutta kuitenkin sitä oli juuri ennen kesälomia. Toivottavasti kaikilla oli hyvä loma. Mistä kriisimaasta sitten tuleekin lomaltaan EU-ssa, niin silti tässä nyt sitten jatkamme työtämme esityslistan hyväksymisestä. Olen saanut herra Darnelta, yhdeltä esittelijältämme, pyynnön lykätä äänestystä. Hänen asiakirjassaan eurooppalaisista syrjäytymisen köyhyyden vastaista foorumia kosta yhdeksän. Tätä pitäisi siis lykätä äänestyksessä. Minä itse haluaisin hyväksyä tämän lykkäyspyynnön. Tämä tarkoittaa sitä, että kohta 14 siirtyy 6.10. kokoukseemme. Tämä on tärkeä kohta, koska tämä foorumi on kuitenkin tällainen tärkeä kysymys Euroopan komission strategiassa, kun se toteuttaa EU 2020-strategiaa. Me tiedämme varsin hyvin, että kokemuksemme on osoittanut sen, että jos on hiukan enemmän aikaa joskus, niin silloin tämä yhteistyö sujuu kaikin puolin paremmin, joten annetaan nyt tätä aikaa. Näin on siis päätetty, vain enemmistö vastusta. Sitten kohta kaksi. Kokouksemme tee nettiin, joten ei saa edustella liikaa, kun puhutte. Sitten puheenjohtajan ilmoituksista vielä. Tässä on pari tiivistelmää uusista toimivaltuuksista, jonka sihteeristö on laatinut. Tämä koskee myös työllisyyttä. Sitten kolmas tiedonanto. Tämä tulee naisten asian valiokuntaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen, joka muuttaa aikaisempaa asetusta, niin meidän valiokuntakokouksessamme 12. heinäkuuta viimeksi saimme eteemme ehdotuksen koordinaattoreilta, jotta että sovellettaisiin yksinkertaistettua menettelyä. Kun sitten tästä keskusteltiin, kukaan ei vastaa. Mitä tarkistuksia haluttu tehdä ja sitten äh, syyskuun toiselle ehdotuksella päätettiin tehdä ehdotus uudesta FEM-kysymyksestä. Että La commission emploi a été Sitten puheenjohtajavaltio Puolalle tällainen blokeraava päätöksen estävä mm, enemmistö kokoomisosassa kuitenkin ehkä voi poistua lokakuun vaalien jälkeen, jotka pidetään Latviassa. Olisi hyvä pitää mielestäni tästä aikataulusta kiinni, jotta voitaisiin ilman neuvotteluja saada aikaan yksinkertaisesti FEM-valiokunnan olemassaolon pidentäminen. Tästä on meidän oma roolimme. Mehän tulemme keskustelemaan tästä pitkälti sitten äh, valiokunnassa, kun pyrin tarkistamaan tätä valiokuntaa, kun neuvottelemme tulevista rahoitusnäkymistä. Mutta no, tässä on kysymys vain tämän mekanismin pidentämisestä, joten ehkä pidämme kiitosta aikataulusta FEMMin kohdalla. Sitten haluaisin vielä kertoa teille tästä arvokkaasta tiimistämme, joka täällä meitä avustaa kokouksissa arvokkaalla tavalla, koska ää, Riikka tulee lähtemään täältä pois ja kaikki tätä jo pahoittelemme. Hän on todellakin ollut meille arvokas apu ja olemme todellakin arvostaneet yhteistyötä hänen kanssaan. Hänellä on valtavasti ammattitaitoa, päättäväisyyttä, rauhallisuutta. Hän on ollut todella suureksi avuksi. Kiitoksia. Varmasti voimme vielä osallistua tällaiseen lähtötilaisuuteenkin. Varmasti osoitu sinne. Sitten toivottaisin vielä tervetulleeksi teidät. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun mainitsen tämän nimen, on Severin Kajar. Voisitteko nousta? Olkaa hyvä, että teidät nähdään siellä. Tämä on ensimmäinen testi. Tervetuloa sinulle. Um, notre ordre du jour. Sitten esityslistalla kohdassa kolme on tarkistusten käsittely lausuntoluonnoksessa, joka koskee 2012 talousarvioesitystä. Minä olen tässä esittelemä itse ja haluaisinkin hiukan kommentoida, kun löydän tämän paperini. Excusez-moi. Alors, euh, Donc, s'agissant du budget, comme Mitä tulee talousarvioon, niin kuin viime vuonnakin, teillä on nyt kaksi erilaista asiakirjaa lausuntoa. Ensimmäinen koskee lausuntoa ja toinen koskee tarkistuksia budjettiin varsinaisesti. Jotkut ryhmät, tietysti EPP, ovat joskus tehneet tarkistuksia vain omasta kummasta asiakirjasta. Periaatteessa kuitenkin tässä pitäisi toimia peilinomaisesti, jos halutaan edentää kantaa, niin se, se pitää koskea sekä lausuntoa että tätä numeropuolta. Tässä olemme yrittäneet optimoida eri tahojen panoksia. Itse lausunnosta 22 tarkistusta on tehty, 10 Roger Helmeriltä. Ne koskevat ennen kaikkea menojen tuloksellisuutta, tehokkuutta ja voinkin ilolla kertoa teille, että voin tukea jotakin näistä. Sitten on kolme tarkistusta vihreitä Ne koskevat nuorisotyöllisyyttä, teknistä avusta FSElle, sosiaalirahastolle, joka on tärkeä kysymys. Ja työmarkkinoissa voin tukea näitä. Sitten Rova Haakinen tarkistuksista. Ei mitään ongelmaa niissäkään. To- ja toinen taas hiukan maltillistaa omaa innostusta menee F- äh, sosiaalirahaston budjetin tarkistuksessa. Enkä tue tätä, koska tässä kohdassa tehän tiedätte, mitä mieltä olen. Sitten GUE-ryhmä. optimistis, kuten aina, osoittaa, että kaksin kerroin nostettaisiin sosiaalirahaston budjettia. Tämä ei tunnu minusta realistiselta, eikä lisää mitenkään lausuntomme uskottavuutta Budjettineuvot osoittaneet tätä tuesta. herra Boulon on tehnyt ehdotuksen että miten vahvistettaisiin sosiaalirahastoa ja tuettaisiin tätä kautta vammaisia. Tämä on mielestäni hyvä ehdotus, jota voimme varmasti tukea. Sitten Rova Pizzotto toisin kuin Guessa ehdottaa sitä itse, että ei lisättäisi rahaston määrärahoja en halua tukea tätäkään linjaa. Sitten minä itse olen tehnyt kaksi tarkistusta. Toinen, jota taisin mukaan neljännen yleisöisten palvelujen foorumin määrärahat mukaan tähän, niin näin olemme rahoittaneet, rahoitimme kolmattakin foorumia. Uskon, että se mikä toimi ennen voi toimia nytkin tai jatkossa. Sitten toinen tarkistus, jolla tuetaan työtarkastajien roolia, kun taistellaan tällaisia ähm, postilaatikkoyrityksiä vastaan, eli mitä tulee suuriin hankkeisiin, työmaihin silloin, kun rekrytoidaan työntekijöitä väliaikaisesti olosuhteissa, joita itse olen kutsunut nykyajan orjuudeksi, on kyse sitten Ranskasta tai Suomesta, mutta ikävä kyllä mitään ei oikeastaan hänen liity näistä paikoista. Me haluamme saada aikaan budjettiestyksen komission mukaisen, eikä, eikä niin kuin neuvosto ehdottaa leikkauksine. Ja sitten, koska olen vakaumuksellinen eurooppalainen, me muutkin, niin olemme realistisia, en halua kuitenkaan ehdottaa sitä, että nostettaisiin komission ehdotusta. Meillä olisi mitään mahdollisuutta saada tällaista läpi neuvoston edessä. Sitten tässä puhutaan 7 miljoonasta eurosta kolmessa edistyskohdassa työllisyys- ja työolosuhteissa ja sosiaalisen suojelun kohdalla ja osallistumisen kohdalla. Tästä puhuimme Kiinan kuntsin mietinnön yhteydessä, kun puhuttiin mikrorahoituksesta, se otettu huomioon neuvostossa. EPP omasta puolestaan ehdottaa, että muuttaisiin kahta kolmesta, eikä tuetaisi tätä sosiaalista suojelulin budjettikohtaa ja pyytäisin, että oltaisiin johdonmukaisia ja ottaisiin nämä kolme kohtaa huomioon jatkossakin. Sitten työsuojelusta ja osallistamisesta, niin kuin tein tässä lausunnossa, niin me ehdottaisin, että otettaisiin mukaan neljännen foorumin rahoitus tarkistuksessa, jonka Darden on myös allekirjoittanut. Samoin mitä tulee työtarkastuksiin, ehdotamme, että vahvistettaisiin määrärahoja edistysbudjettikohdissa, mitä tulee tarkistuksiin EPPltä. Ne ovat erityisesti koordinaattorilta herra Orilta. Monet pyytävät, pyytävät että pidettäisiin kiinni komission etuksesta. He olen tässä itse asiassa samalla linjoilla. He olen tästä iloinen. Toiset taas aiheuttavat enemmän vaikeuksia minulle, koska he systemasti haluavat lisätä hallinnollisia menoja. Kuitenkin silloin, kun tarkastellaan johtopäätöksiäkin, joita saatiin heinäkuun Euroopan neuvoston kokouksesta, niin ollaan varsin tietoisia siitä, että täytyy liittää rahoitukseen määrärahojen sitominen rakennerahastojen kohdalla, ja tähän tässä tarvitaan myös teknistä avustusta. Tämähän käy ilmi näistä johtopäätöksistä varsin hyvin, enkä jae kaikkia neuvoston johtopäätelmien sisältöjä, mutta Kuitenkin siellä korostan sitä, että tarvitaan rah- rakennerahaston varojen sitomista. Tämä tuntuu mistä tärkeältä kysymyksestä, kun puhutaan teknisestä avustuksesta. Ja siksi minä pyytäisinkin, että ei tuettaisi tätä EPPn tarkistusta erityisesti, koska se on ristiriidassa muiden tarkistuksen kanssa mukaan lukien tämän EPPn omat tarkistukset. Sitten mitä tulee pilottihankkeisiin, on tehty pyytö, että muutettaisiin näitä huomioita, jotka koordinaattorit hyväksyivät. Ja tähän liittyy kompromissi, joka saatiin aikaan. Se on hyvä asia. Onko se sitten nuorisohankkeesta tai työte- työntekijöiden tur- turvallisuuden suojelusta. Sitten neljän tarkistuksen herra Kastler ja Ori ovat allekirjoittaneet, heidän olivat esittelijöitä, kun oli kyseessä vuosi äh, aktiivisen ikääntymisen puolesta. Kaksi tarkistusta on vedetty pois sen jälkeen, kun neuvosto on jatkanut työtään tällä alalla. Ja sitten kaksi tarkistusta pyytävät, että lisättäisiin varoja, joita on käytössä tiedottamiseen, kun kyseessä on tämä teemavuosi. Ja tämä on hiukan nyt ristiriitaista EPPltä. Toisaalta halutaan poistaa tiettyjä budjettikohtia hallinnollisten menojen kohdalla ja toisaalta sen lisätään kierrätysbudjetuskohtia. Tämä on kuitenkin kohta vastuullista äänestää tyhjää näissä ja ehkä jopa EPP voisi ne vetää pois itse. Mitä tulee sitten pilottihankkeeseen, jota herra Boulan on ehdottanut Damian Ward on ottanut sen tois, jossakin toisessa valiokunnassa koskien yrittäjyyttä ja innovaatiota Euro-Välimeren alueella. Tämä on aloite, joka joka tapauksessa liittyisi itf rahaa viraston. Tämä on suullinen tarkistus. Esimerkiksi tätä silloin, kun Orin mietti tarkistuksesta keskustellaan. Meillähän on sama tarkistus, jotta voidaan tehostaa European Training Foundationin rahoitusta ehdottaisin. Luen tämän suullisen tarkistuksen, alkuperäisen tarkistuksen ehdottaisin tätä suunnitelmaa. Alkuperäinen tarkistus tukee kumppanimaita, siis lisätään tämän rahaston budjettia, jota tuetaan kumppanimaita Välimeren alueella, kun uudistetaan työmarkkinoita siellä ja ammattikoulutusjärjestelmiä ja edistetään sosiaalista vuoropuhelua ja ehdottaisiin, että lisättäisiin, niin tämä loppu kuuluisi järjestelmiä pilkku, jotta saataisiin aika sosiaalista dialogia ja tuettaisiin yrittäjyyttä ja innovaatiota. Tällaisen ehdotuksen tekisi. Sitten mitä tulee vihreiden tarkistukseen, voin tukea tätä. Siinä pyritään vahvistamaan toimia nuorison puolesta työmarkkinaosapuolten puolesta. Sitten kuolta kaksi tarkistusta ehdottavat sitä, että lisättäisiin budjettia, joka mielestäni ei ole realistista ja näin ollen en voi tukea tätä. Puhuin hiukan pitkään, pahoittelen, mutta nämä ovat kuitenkin tärkeitä kysymyksiä. Ja mielelläni kuuntelen nyt teidän kommenttejanne mukaan lukien sen, että tarkistamme tämän suullisen tarkistuksen, jonka esittelin, voidaanko se ottaa mukaan Filip Bulanin ehdotukseen. Kuka haluaa puheenvuoron? Monsieur Monsieur Serkas. Ori ja sitten Serkas, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kiitoksia, puheenjohtaja. Periaatteessa olen samaa mieltä teidän kanssanne sen perusteella, mitä juuri kuulin, enkä oikeastaan haluaisi edes kommentoida. Tietystikin asia on niin, että mikäli en olisi samaa mieltä siitä, että joidenkin budjettikohtien suhteen halutaan lisätä rahaa joistakin halutaan leikata, niin tietystikin jokaisella on omat suosikkeensa, ja omat prioriteettinsa ja aina täytyy löytää kompromissi. kun neuvosto kokoontui heinäkuussa tai pikemminkin kesäkuussa, Korea puhuja, silloin siitä tehtiin jotakin päätöksiä, jotka eivät ole täysin meidän mielemme mukaisia. Eri perustelu osa, että taikka eri, erilaisia perusteita pystyttiin esittämään tietyille leikkauksille. Minä olen jo vuosikausia toiminut aktiivisin ikääntymisen parissa. Ja tietystikin itse haluaisin enemmän määrää tuohon budjettikohtaan, mutta kuten puheenjohtaja totesi, me voimme silti, tai puheenjohtaja totesi, että hänkin voi hyväksyä ehdotuksen lisätä budjettikohtaa. Herra Boulangin tarkistuksen sanoisin, että sekä hän että minä pidämme tätä ajatusta hyvänä, mutta meillä ei ole oikeastaan ollut tilaisuutta keskustella sieltä enempää keskenämme. Olisi hienoa, mikäli tätä ajatusta voitaisiin tukea, mikäli näin ei ole. Silloin seuraavana budjettivuonna meidän täytyy uudelleen ottaa tämä sama ajatus esiin. Esittää he silloin uudestaan. Olemme pyrkineet löytämään keinon, jolla, miten tämän sanoisin, tämä ajatus voisi saada vielä tukea eri toimielinten käymissä keskustelussa. Me tuemme tätä nyt tehtyä ehdotusta. Tämä on minun yleinen linjaukseni ja haluaisin kiittää lämpimästi esittelijää valmiudesta, joiden käsin suhteen on hieman epäläisiä vielä. Sí, señora presidenta, con mucha brevedad para decirle que el grupo... Puheenjohtaja, e- sosialistinen ryhmä tulee tukemaan lausuntoa ja tarkistuksia molempia asiakirjoja. Siis me olemme kuunnelleet teidän selityksiänne puheenjohtajalla. Olemme teidän kanssamme periaatteessa samaa mieltä siitä, että nyt on tällainen hetki Euroopan historiassa, jolloin toisaalta tarvitaan johdonmukaisuutta siinä, mitä päätämme, mitä teemme, ja on ollut erittäin tärkeitä neuvoston kokouksia, joiden pitää heijastua myös parlamentissa, jotta voimme näin auttaa siinä, että jäsenvaltiot voivat käyttää kaikkia resursseja paljon tehokkaammin hyväksi, että voivat näin vastata olemassa oleviin haasteisiin. Tarvitaan johdonmukaista, mutta myös realismia. Realismi vaatii, että olemme lähellä, seuraamme näitä lukuja ja seuraamme komission kriteereitä, jotta neuvosto sitten voi ymmärtää, että Euroopan parlamentin kanta on kestävä kanta, jota tukevat tekniset kurinalaiset kriteerit, jotka osoittavat vastuullisuutta. Näin ollen me tuemme näitä tarkistuksia. Kiitoksia. Thank you, Madam Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun lyhyesti. Voimme kannattaa tätä kokonaisuutta. Sorry? Oh, excuse me. Eh, Não havia problema, Minä en näe ongelmia. Kiitos, jos edelleen puhuja olisi puhunut, mutta kiitos. Haluaisin vain sanoa, että että esityksissämme meidän täytyy ajatella maittemme tilannetta, sosiaalisen tilanteen heikkenemistä, työttömyyden ja köyhtymisen lisääntymistä ja sitä, että sosiaalista tukea tarvitaan paljon enemmän. Ja tämä ei valitettavasti heijastu nykybudjetissa. missä ei ollenkaan ajatella, että epätasarvo lisääntyy, sosiaalinen tilanne heikkenee monessa jäsenvaltiossa omassani myös. Ja miksi? Meidän kantamme on, että siihen paljon enemmän huomiota sosiaalikysymyksiin, vaikka ymmärrän teidän kantanne, rouva puheenjohtaja, kun sanotte, että tämä on epärealistista se ei ole realistissa suhteessa budjettiesitykseen, mutta se on realistista siinä mielessä, että se heijastaa realista tilannetta monessa jäsenvaltiossa, myös minun. Sen vain halusin tota- todeta. Thank you. Haakin. Brief as well. Kespoin, minäkin puhun aivan lyhyesti. Me voimme tukea näitä kahta asiakirjaa. Lausunto on vain muutama kommentti. Haluaisin tukea riittävää budjettia sen sijaan, että lisätään lisäämisen vuoksi, mutta olen samaa mieltä Helmerin kanssa tarkistuksesta, jossa hän toteaa, että kriisi on ohi. Hänen tarkistuksen 17 on pulmanen, koska hän viittaa ohjelmien arviointiin silloin, kun on kyse globalisaation rahastosta. Tällainen arviointi on jo käytössä, joten en näe järkeä siinä, että ehdotetaan vielä tällaista lisää. tuena ehdotusten, joka liittyy näihin postilaatikkoyrityksiin. Ja tukisi myöskin sitä, että palattaisiin alustavaan talousarvioesityksiin ja sen lukuihin. Mutta jotkut, täällä eräs jäsen halusi lisäystä aktiivisen ikääntymisen budjettikohteen. Tätä minä tuen. Muuten oikeastaan minulla ei mitään sanottavaa. Eh, bien, alors s'il n'y a pas d'autres... Hyvä, jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin sitten kohtaan neljästyslistalla, jossa alkavat äänestykset. Onko kaikilla äänestyskortti? No niin, me sitten voimme äänestää ja ensin äänestämme lausunnosta. Tarkistus 5, 6 herra Helmeriltä. Voidaanko niitä pitää lisäyksinä? Vous invite, si vous voulez suivre la euh, wisdom de votre... Ehdottomasti seuraa tässä nyt minun suostusta, niitä äänestettäisiin puolesta, jos näitä pidetään lisäyksenä, jos kukaan ei vastusta. Selvä. Ennen kohtaa yksi, yksi herra Helmeriltä olen tätä vastaan. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Sitten kohdassa 1, tarkistus 2. Vastustan tätäkin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 3. Rova Haakenelta Puolan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohdasta 2, tarkistus 5 Puollan lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 raukeaa. Tarkistus 6. Se voidaan hyväksyä myös lisäyksenä puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten tarkistukset 7, 9 raukeavat, joten 8. Schröter, Turunen, puolesta vastaan tyhjää. Ehkä tarkistamme. Ensin tarkistamme, että kone toimii, että kaikilla on kortti vai? Eikö teillä ole ne? Ja te sitten puolesta, hyvä. No niin, kaikki ovat siis äänestäneet, niinkö? Äänestys päättyy. Herra Serkas. Kaksi sosiaalista vielä lisää. No, äänestys päättyy siis. 17 puolesta, 18 vastaan, yksi tyhjä. Hylätty. Yhdellä äänellä näin. Herra Stephen Hughes tulee nyt liian myöhään, mutta ei sekään olisi mitään muuttanut. Sitten kohdan kaksi jälkeen tarkistus 10. Figueredo jär, lyö järkiltä. Pyhiä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten tullaan Niin nyt siis jatketaan. Se on excusez-moi. Anteeksi, jos on puheenjohtaja. Kohdan kaksi jälkeen Suullinen tarkistus Emili Turuselta. Te näette sen tässä kirjallisena. Minä puolan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdassa kolme, tarkistus 11. Vastustaan puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän tuloksen koneellisesti. Mä voin Donc le vote est ouvert. Äänestys päättyy. 15 puolesta 22 vastaan. Selvästi hylätty. Öö. Sitten 12 vihreältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan 4 jälkeen tarkistus 13 Puolan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 Puolan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kohdassa 5, 17 Helmeriltä puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. 18. Tässä on vielä lisää syntäisiä häneltä. Kuka puoltaa? 18 vastaan. Hylätty. Sitten kohtaan 7, 19. Vastustan puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Ja 20 Bitsottolta vastustan puolesta. Vastaan tyhjää. Me tarkistamme tämän tuloksen koneäänestyksenä. Onko äänestetty? Voivatko ne teille sitten vastaan? Äänestys siis päättyy. 17 puolesta, 17 vastaan, hylätty. 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten äänestämme koneäänestyksenä koko lausunnosta. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 35 puolesta, ei yhtään vastaan, kaksi tyhjääntä. Budjettilausuntomme on näin mennyt läpi. Ja sitten kohtaan viisi. Euh, nous en venons à la partie la plus euh, importante finalement. Sitten kaikkein tärkeimpään kohtaan budjetissa itse asiassa ja aloitamme 6627 ja äänestämme ensin luvuista puolesta vastaan. Näytämme uudestaan. 6627 tarkistus puolesta Qui est contre? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Joten nämä kaikki kommentit huomioon täällä raukeavat. Sitten 6632 luvut, jolla pyritään palauttamaan komission tekstipuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 6611 Orilta raukeaa. Sitten me äänestämme 6612 Örin luvuista puolesta. Ja Stritsa vastustaa. Siis puolesta 6612 vastaan tyhjää hyvä, hylätty 6634 puolesta puolesta siis vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, hyväksytty sanoo puheenjohtaja. 6635 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6613. No kyllä me tarkistamme tämän aikaisemmin, jos haluatte. Selvä. 6635 siis. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Tout le monde a pu voter. Madame Regner vote en faveur. Le vote est clos. 22 pour, 16. 21 puolesta 16 vastaan. Hyvä. Sitten 6613 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 6636 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6637 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6638 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6614 puolesta vastaan tyhjää hylätty 6659 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6639 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6674 puolesta vastaan tyhjää hylätty 66 665 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 663 puolesta 6663. Siis donc l'amendement 6663 avec 6663, tähän liittyy suullinen tarkistus, näin voidaan lisätä hiukan rahaa tähän puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 6621 ja 6640, ne ovat samanlaisia, mutta ne raukeavat kuitenkin, koska me äänestimme tästä aiemmasta. Joten sitten vuorossa 6622, siinä on pelkkiä selvitysosia. Kuka puoltaa näitä selvitysosia? E, sosiaalirahastossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 6603 Yriltä ja 6641 ja sitten ne ovat samanlaisia. Tästä voidaan sitä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama koskee 6615 ja 6642 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty samanlaisena. 6675 Figueredolta puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten 6616, 6643, samanlaisen yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6662, 6604, samanlaisia, anteeksi puheenjohtaja. siis 662 ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten 6604 raukeaa joten vuorossa tarkistus. Selitysosa Euresilta 6623 tarkistus. Edellinen ilmeisesti raukesi. Tähän liittyy näitä selitysosatarkistuksia. Kuka puoltaa vastaan Tyhjä. Hyväksytty. 6664 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6606. Tähän tulee lisäys. Puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme koneen äänestyksenä 6606. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy 21 puolesta, 15 vastaan, 2 tyhjää. Hyväksytty. Sitten 6607 on vedetty pois, joten 6624 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kahdeksan Tässä meidän pitää äänestää varauksesta. Esitellä vastustaa. Kuka puoltaa? Vastaan. tyhjä Mielestäni se on nyt hyväksytty. Ja tarkistamme vielä tämän tuloksen. Tout le monde a pu voter. Onko äänestetty? Äänestys 20 puolesta 15 vastaan hyväksytty, hyväksytty kyllä, joten vuorossa selitysosa, johon liittyy suullinen tarkistus. Kuka puoltaa selitysosaa vastaan? Ei tullut selväksi. Siis vielä kerran puolesta äänet, vastaan äänet, tyhjät, selvitysosa ei ole hyväksytty. Kuusi, kuusi, kaksi, on vedetty pois. Ja sitten kompromissista A. Ensin luvut puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten selvitysosat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 6630 raukeaa. Ja nyt sitten kompromissiin B, kuka puoltaa näitä lukuja, puolesta vastaan tyhjää, sitten osa puolestaan vastaan tyhjää, hyväksytty. 1 raukea, sitten 17. esittelijä puoltaa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 3 raukea, sitten 5. sekin raukeaa, Sitten 6625. Kuka puoltaa näitä Turusen selitysosia? Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6667 se raukeaa 6646 vedetty pois, joten 6618 vuorossa Öriltä. Minä puolan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6671 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6628 Päästään luvusta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty kommenteista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72, 6672 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttä. Kuusi, yhdeksän kaatuu lukujen osalta, mutta äänestetään kommenteista. 66669 kommentit puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kaksikymppinen kaatuu. Ja neljä kasi. neljä yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan hyväksytty. 0851 identtisiä puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 70-luvut puolesta vastaa tyhjää hyvä, hylätty. Kommentit raukeavat. Uskomentaa kompromissi Aassa 611 sama kuin kompromissi B kanssa. 9.53. Kosta yksi kaatuu, kun äänestettiin kompromissista yksi. Eli kaksi 6609 6653 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6658 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 ei. Puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 6602 luvut puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kommentit suullisella tarkastuksella, jonka ehdotin, jossa herra Bulani ehdotus liitetään tähän yrittäjyydestä ja innovoinnista puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kuskus, kuskus, kuskus, kaatuu. 56 vedettiin pois. Kuskus 57 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 10.52 identtisiä. Äänestetään puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Luvut on äänestetty, lopuäänestystä ei ole. Esityslistan seuraava kohta. Ja se vastustettava äänestetään blokeissa tämä 2345. Eli äänestää globaali säätörahasta neljästä hakemuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty lähes yksimielisesti muutama tyhjä. Ja nyt annetaan pohjohtajuus ensimmäiselle varapuheenjohtajalle. Note on Mr. Dearden's report has been... Herra Dardenin mietintö. Siitä äänestäjän vasta lokakuussa, mutta me käymme kyllä näkemysten vaihtoa tehdyistä kompromisseista. Yksi pääasiasta ongelmista, jotka johtuvat siihen, että emme voi äänestää, oli se, että kompromissit ovat vain englanniksi saatavilla ja monet poliittiset ryhmät halusivat varmistaa, että äänestys sujuu kunnolla kompromissin suhteen Kiitos, että herra Darven otti tämän huomion ja sitten pyysi, että äänestys lykätään. Mutta ainakin nyt saman tien puheenvuoron Fredrikille, jotta hän voi esitellä nämä tarkistuksensa tai kompromissinsa. Ja myöskin hän voi ehkä puhua tästä lykkäyksestä vielä. Herra Darden. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Palaan tähän ajoitus- ja menettelytapa kysymykseen. Haluaisin, että valiokunta tulee hyväksymään tämän mietintön. Tämä tulee parantamaan kertomuksen laatua. Tässä on tällaisia kysymyksiä, kuten käännöskysymys, joka täytyy selvittää ratkaista ennen, että kaikki kykenevät kompromisseista, kykenevät keskustelemaan haluamme säilyttää tällaisen kohtuullisen ajoituksen, joka mahdollistaa sen, että tämä toivottavasti hylätä, hyväksytään valiokunnassa lokakuun alussa tämä mietintöluonnos. Ja vaikka istuntoäänestys on lykätty marraskuuhun, eli 17.10. Krakova-kokouksen jälkeen, jolloin tämä foorumi ensimmäisen kerran tapaa. Toivon, että tämä kuitenkin hyväksytään jo valiokunnan tasolla. Mutta ajatellen tätä ajoitusta ja menettelytapaa, niin se on tärkeää, että voisimme näyttää ulkopuoliselle maailmalle merkin, mitä tähän sältöön tulee. Tämä liittyy tähän globaaliin talouskriisiin ja on tärkeää, että tässä mietinnössä vahvistaa sitä, että käsitystä, että köyhyyttä ei saa jättää toisen luokan kysymykseksi budjetissa. Meidän täytyy näitä tavoitteita rinnakkain edistää. Tässä mietinnössä tärkeää on, että ne teemat, jotka erityismietinnössä tässä valiokunnassa on tullut hyväksyttyä, kerätään tähän mietintöön, joka käsittelee köyhyyttä vastaan ja käsittelee tätä köyhyyden torjunnan eurooppalaista foorumia. Mietinnön perspektiivi on keskipitkällä pitkällä aikavälillä, eli perspektiivi on 2020. Eli nähdäkseni tähän voidaan liittää tavoitteita, jotka menevät vähän pitemmälle kuin mitä erityismietinnössä on saavutettu ja tulen palaamaan niihin kohta. Voisimme ottaa muutaman täydentävän askeleen eteenpäin. Muu olisi pettymys meille kuin myös tarkkailijoille ja Euroopan kansalaisille. Kolmesta 96 tarkistusta, eli paljon niitä tehtiin. Se kertoo kiinnostuksesta asiaan. Olemme tehneet sinne 45 50 kompromissiehdotusta, jotka kattavat noin 230 tarkistusta joka jättää siinä 106-70 tarkistusta ulkopuolelle. Mutta voisin vähän rakenteista tätä mietintöä ja tarkistuksia. Suurin osa näistä kompromissiehdotuksista, jos voin sanoa, niihin liittyy laaja konsensus. erityisesti ajattelen kompromisseja, joka tarkoituksena on suosia äh, kohtuullista työtä ja ajatellaan Altisalmasalmella työttömiä vammaisia syrjäytyneitä. Ja tässä köyhien edustajat organisaatiossa seuraus, horisontaaliset sosiaalilausukkeet, Euroopan rahastojen osuus köyhyyden vastaisessa taistelussa, perusoikeuksien kunnioitus, koulutuksen merkitys. Nämä eivät aiheuta tai ole aiheuttaneet kokouksissa ongelmia. Tässä keskustellaan jo varjoesittelijöiden kanssa. Tämä varmaan onnistuu. Sitten tässä vähän ongelmallisempia aiheita. Puhuin tästä jo, kun tarkistuksia esiteltiin. Työttömillä on toiveita, että pääsisimme sapoon siitä. Asiasta, josta meillä on jo ollut konsensus ja voisimme ehkä ottaa vielä varjassa eteenpäin esimerkiksi minimipalkat. Tiedätte, tässä on tiettyjä erimielisyyksiä. Että olen sitten tällaisen keskitien ehdotusta, jossa haluttaisiin Äh, kuulla komissiota aloitteesta, että voisimme päästä tässä vähän eteenpäin. Tässä on SSIGn juridiset puitteet. Tähän tarvittaisiin myös puitedirektiiviä. Sitä pitää keskustella. Se horisontaalinen syrjinnän vastainen direktiivi, kolmansien maiden työntekijöiden asema – köyhyyden talouden suhde talouden hallinnassa. Ehkä meidän täytyy vielä vähän viilata tekstiä tässä löytääksemme ratkaisuja näistä aiheista. Mutta Mulla sellainen on, että keskustelut ovat olleet rakentavia. Kiitos. Thank you. Uh, any... Kiitoksia paljon. Saako kukaan puheenvuoron tähän keskusteluun tärkeiden mietinnöstä. Rouva Figueiredo. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Herra Darden ja, ja hänen apulaisensa ovat tehneet erittäin hyödyllistä työtä ja ovat pyrkineet löytämään yhteisiä nimittäjiä eri valiokunnan jäsenten eripuraisiin näkemyksiin ja ovat pyrkineet löytämään yhteistä pohjaa. Siksi hyvin ymmärrän, miksi hän haluaa lykätä äänestystä. Useat kollegat tähän suostuivatkin ja olivat samaa mieltä tästä lykkäyksestä, koska heidän oli vaikea saada käännöksiä ajoissa näiden kompromissien käännökset eivät olleet saatavilla. Ja hyvin paljon keskustelua käyty kompromisseista, joiden on otettu mukaan yhteisiä nimittäjiä. Mutta kuten esittely itsekin totesi, näkemyseroja edelleenkin kuitenkin on. Nämä eivät johdu niinkään siitä tavalla, tavasta, jolla tässä on analysoitu köyhyyden lisääntymistä – vaan pikemminkin eripuraisuus johtuu aivan erityisesti erivät näkemykset johtuvat siitä pikemminkin, että ollaan eri mieltä tietyistä asioista, esimerkiksi siitä, mistä nämä erot johtuvat ja mistä johtuu, että köyhyys on lisääntynyt ja eriarvoisuus on lisääntynyt. Nämä johtavat johtaneet näkemyseroihin ja nämä tulevat heijastumaan myöskin äänestykseen tiettyjen tarkistusten kohdalla. Ja tämä tulee tekemään kompromisseistakin äänestämisestä hieman hankalaa. Saman ongelman törmätään, kun äänestetään kompromisseista. Esittelijä tietystikin on pyrkinyt kattamaan omilla kompromisseillaan niin monia tarkistuksia kuin vain mahdollista, mutta köyhyyden syyt tietystikin vasta sellaisia, joihin täytyy puuttua, koska köyhyys vain pahenee ja köyhyyden myötä myöskin eriarvoisuus lisääntyy. Niin sanotut säästösuunnitelmat esimerkiksi Portugalissa ovat johtaneet tiettyihin lieveilmiöihin. Jotkut ihmiset ovat joutuneet köyhyys- tai pikemminkin säästötoimien uhreiksi ja sosiaaliturvajärjestelmiä on ryhdytty alasajamaan ja tämä vain lisää sosiaalista eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Valitettavasti tässä tekstissä ei pystytä näitä ongelmia ratkomaan, koska ratkaisuja löydetään muiden politiikan sarojen puolelta. Me emme pysty tällä omalla työllämme vaikuttamaan tähän. Minä kyllä puolan ja tuen voimakkaasti sitä työtä, jota kollegaamme herra esittelijä on tehnyt, mutta valitettavasti me joudumme kyllä kritisoimaan Euroopan unionin harjoittamaa politiikkaa, koska Euroopan unionin politiikka jatkaa samaa vanhaa ratansa ja vain lisää köyhyyttä eikä poista sitä. Sitten äh, Rova Deli. Je voudrais remercier. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijämme, joka on tässä osoittanut erittäin hyvää yhteistyötä varjoistelijoiden kanssa. Minä todella pahoittelen, että tällaisen tällaisessa kiireellisessä hätätilanteessa tästä mietinnöstä ei äänestä juuri sen takia, että ikävä kyllä on ollut tällaisia käännösongelmia. Mielestäni tällä hetkellä on sellainen hetki käsillä, jolloin parlamentin pitää muistaa roolinsa ja muistuttaa siitä juuri ennen kuin pidetään ensimmäinen konsensuskonferenssi joka alkaa varsin pian, nimittäin 16. lokakuuta, ja Euroopan parlamentin olisi pitänyt välittömästi antaa vahva merkki, koska nyt tässä sitten odotetaan, en tiedä mitä istuntoa mahdetaan joutua odottamaan. Siis ei ensimmäinen konsensuskonferenssin jälkeen vasta, eikä sitten kuitenkaan parlamentin mietintöä, sitä en ole vielä hyväksytty, pahoittelen sitä itse, itse mietinnöstä. Hyy hyväksyn hyvin tämän linjan. Mielestäni köyhyyskysymys vaatii jäsenvaltioita ja komissiota ymmärtämään, että talouskriisin ja sosiaalikriisin vallitessa meillä on velvollisuus tukea ja suojella kaikkein heikoimpia meistä, jotta heitä ei suottaisi ulos yhteiskunnasta ja jotta ei annettaisi köyhiä heille pelkästään tällaista avustustointa. ja ole kyse vain avustuksesta. Mehän pyydämme ja peräänkuultamme ihmisarvoista toimintaa ja oikeuksien tasa-arvoista toteutumista, mitä tulee asuntoihin, työn saantiin, julkisiin palveluihin. Me saamme aika, haluamme saada aikaan tos, todella sosiaalisen Euroopan, joka on kunnianhimoinen. Toivotan tämän mietintö on ensimmäinen Mm, viesti parlamentissa ja se kehottaisi tällä tavalla sitten jäsenvaltiota tämän suhteessa toimimaan. Kiitoksia. Kiitos. Omalta osaltani Aldi-ryhmän varjoesittelijänä haluaisin todeta, että haluaisin kiittää esittelijän tekemästään työstä. Tämä mietintö on erittäin hyödyllinen ja on tärkeää, että asiat siinä loksahtavat kohdalleen. Meidän täytyy pyrkiä löytämään kompromisseja eri näkemysten välille. Me kaikki haluamme puuttua köyhyysongelmaan, kodittomuuteen, asuntopulaan kautta EUn. Ja otan kyllä huomioon Rova Delinkin huomioon, kun hän totesi, että meillä on tämä Poverty Action päivä. Ja ikävä kyllä työtä ei saatu tehtyä kunnolla, koska käännökset puuttuivat. Varjoesittelijän kokouksessa keskusteltiin siitä, miten pitemmällä aikavälillä köyhyys saataisiin eurooppalaisella agendalla merkittävämpään asempaan, asemaan lokakuun 16. päivä oli tämä maailmanlaajuinen köyhdenvastainen päivä ja sitten 3. marraskuuta työ jatkuu ja myöskin en tiedä tuleeko tämä sitten lokakuussa esityksestä, mutta köyhyys pitää pitää esityslistalla pidemmällä aikavälillä jatkuvasti. Ja teidän mietintöönne tulee pysymään esityslistalla pitempään toivon mukaan. Pari esittelyiden kokouksessa keskustelimme lukuisista seikkoista, Esimerkiksi kompromissit Jarova Figueredon ehdotus näkemykset liittyvät säästötoimiin. Minun mielestäni säästötoimia ei pitäisi tarkastella tapana, taikka ei ne pidä käyttää tässä nyt kritiikin aiheena köyhyyskeskustossa, koska säästötoimet ovat tosiasia, niille ei voi mitään. Ja kompromissi L puolestaan on sellainen, että sen pitäisi varmistaa, että ei sanonut, että pelkästään naisilla on hoiva velvollisuuksia, vaan miehetkin tekevät tätä työtä, varsinkin silloin kun on kyse vanhemmista vanhusten hoidosta. Ei tässä pelkästään voida mainita naisia, vaikka naisen avainrooli onkin. Ään kompromissista halusin tehdä ehdotuksen. En ole varma siitä, voitteko sen hyväksyä, koska 128 otettiin lisäyksenä mukaan tähän kompromissiin. Minun nähdäkseni tämä on todennäköisesti varmasti se linja, jonka te voitte hyväksyä. Sitten keskustelua on käyty myöskin elintarvikkeiden jakamisesta. Tätä pitäisi tarkastella lähemmin elintarvikeavusta. Sitten voin sanoa tästä enemmän, kun olen saanut englanninkieliset käännökset. Tietystikin on hyvä, mikä voidaan tehdä työtä englanninkielen pohjalta. Minulla on kyllä käännöksiä kompromisseista. Minun henkilökuntani on toimittava erilaisella tavalla ja auttanut minua tässä. Ja toivottavasti meillä kaikilla, tai niin kauan kuin kaikilla ei ole samaa tekstiä edessä, niin on vaikea saada näitä hienosaatu kysymyksiä kohdalleen. Ja jonkun asian merkitys saattaa muuttua täysin, kun tarkastaa käytän näitä käännöksiä. Sitten kompromissi P. Meillä on ollut ongelmia hieman tämän sulattamisessa. Tässä viitataan puitedirektiiviin. Minun nähdäkseni on tärkeää, että On tärkeää, että tässä ei pyydetä puitedirektiiviä, koska tämä olisi väärä tapa toimia. Todennäköisesti mietintö saa enemmän tukea taakseen, mikäli tätä vaatimusta ei esitetä. Sitten vähimmäistulo ja siitä säädettävä lainsäädäntö. Minä kannatan kyllä vähimmäistuloa. Tämä viittasi myös Rova Figueiredo mutta minun mielestäni tätä voidaan toteuttaa paremmin vaihtamalla parhaita käytänteitä sen sijaan, että ryhdytään lainsäädäntöaloitteeseen vähimmäisä tulon varmistamiseksi, koska mikäli tätä vaaditaan, niin on vaarana, että erilaiset näkemykset eri ryhmissä johtavat siihen, että tätä ei tulla hyväksymään tätä tekstiä. Muutoin minä tuen hyvin voimakkaasti teidän tekemänne työtä. Köyhyys pitää todellakin saada korkeimmalla mahdollisella tasolla Euroopassa huomioiduksi. Ja me täytyy tarkastaa myöskin valiovertailun avulla sitä, mitä muulla tehdään. Ja täytyy myöskin miettiä, missä Euroopan parlamentti haluaa saada aikaan köyhyyden vähentämisen suhteen. Siten kun kaikki käännökset on saatu kaikille kielille, niin toivottavasti silloin useampi ihminen pystyy osallistumaan näihin keskusteluihin. Mutta kiitos jälleen kerran kaikesta siitä työstä, jota on tehty asian eteenpäin viemiseksi ja myöskin siitä valtavasta yhteistyöhalukkuudesta, jota esittelijä on osoittanut kaikkiin varjoesittelyiden suuntaan. Tämä on erinomainen tapa toimia. Tämä on johtanut erittäin hyvään yhteistyön henkeen. Mikäli kukaan muu ei halua palata tähän keskusteluun vielä, meidän Darden saa tehdä vielä loppu yhteenvedon. Olkaa hyvä. Merci. Kiitos näistä kolmesta puheenvuorosta. Uskon, että meillä on nyt tekijät paikallaan, että pääsemme eteenpäin, että tämä mietintö antaa vahvan merkin. Parempihan se olisi ollut, jos tämä olisi hyväksytty ennen 17. päivää. Mutta meillä on tietysti vahva merkit, kaikki on sisällöstä kiinni, mutta uskon, että meillä on pöydän ympärillä halua. Me voimme kaikki tehdä selväksi, että haluamme taistella köyhyyttä vastaan ja ihmisarvon puolesta, kuten täällä on todettu. Mitä ajatukseen tulee? Meillä on kahdessa viikossa uskoakseni käännökset. ja kykenemme työskentelemään ranskan ja englanninkielisten versioiden pohjalta toteuttaaksemme ehdotetun ajoituksen. Kiitoksia paljon. Sitten siirrymme seuraavaan asiaan esityslistalla. En voi tarkalleen vielä sanoa, milloin tämä asia tulee täysistuntoon, mutta valiokunta äänestää lokakuun kuudes päivä. Seuraavaksi EUn työterveys- ja työturvallisuusstrategian väliarviointi 27.2012. Esittelijä on Karima Deli. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Oikeus terveyteen on perustavanlaatuinen oikeus kaikilla. Eurooppalaisilla on samanlaiset takeet työolosuhteista koskien työturvallisuutta, ihmisarvoa, terveyttä. Haluaisin, että me kaikki sitoutuisimme näitä periaatteita toteuttamaan. Valikuntamme pitää muistuttaa siitä, että nyt on korkea aika alkaa toteuttaa laadukasta eh, työn, e- e- elämänlaatua ja työterveyttä. Nyt tietysti on vallan talouskriisi, syvä sosiaalinen kriisi. Poliitikkojen pitää vahvasti sanoa, että pitää lopettaa kärsimykset työelämässä. Kun tarkastellaan työtä tällä hetkellä, niin huomataan, mitä enem, miten, miten krooniset sairaukset vaikuttavat ja miten liittyvät työelämään. Ajattelen tässä aivan erityisesti psykososiaalisia kysymyksiä, kuten stressiä, mutta mieleen tulee myös erilainen työssä tapahtuva häirintä. Sitä näkyy eri tavoilla, syrjäyttämällä, vähättelyllä ja kaikkea tällaista ilmenee valtavasti. Ajattelen myös monia palkallisia, jotka ovat yks, yksin eristyksissä, jotka ovat lannistuneet työmaailmassa. Ja näin varsin nopeasti heidän tilansa huononee työsuhteet heikkenevät ja jotkut jopa päätyvät ihmisuur, itse murhaan jopa omalla työpaikallaan. Ja tämä vaikuttaa tietysti työtovereihin, mutta ei vain heihin, vaan tietysti myös uhrien perheisiin. Ja qui constitue la première... Ajattelen myös syöpäsairauksia. Tämä on erittäin merkittävä tekijä. Joka vuosi 168 000 eurooppalaista kuolee työperäisten sairauksien seurauksena tai työonnettomuusten seurauksena, jos oltaisiin voitu viittaan tähän myös elintarvikeskandaalin, joka liittyy kurkkuihin. Jos näin paljon käyttäisiin energiaa myös työ työntekijöiden suojeluun, niin saataisiin aikaan tuloksia. Eurooppalainen työsuojelustrategia 2007-2012 on osoittanut monenlaisia mahdollisuuksia toimia, miten voitaisiin edetä eri kysymyksissä, mutta puhun aivan suoraan, en ole siltikään tyytyväinen. Olen pannut merkille tiettyjä epäjohdonmukaisuuksia, jotakin on unohdettu. Epäjohdonmukaisuus liittyy esimerkiksi se, että ei ole pantu yhteyteensä työterveyskysymyksiä ja muunlaista julkista se politiikka on kyse sitten kansanterveystyöllisyys, teollisuuspolitiikasta, ympäristöpolitiikasta, liikenteestä, koulutuksesta tai energiakysymyksistä. Mielestäni on tärkeää ottaa huomioon biologiset ja kemialliset riskit, erityisesti viittaan tällä REACH-lainsäädäntöön. Sitten on unohdettu tärkeä tavoite, joka on kuitenkin varsin sitova työtarkastaja per 10 000 työntekijää tai ilo on suostellut. Minua hämmästyttää, että koskaan ei otettu huomioon työajan merkitystä, erityisesti epätyypillisiä työaikoja, miten ne vaikuttavat, esimerkiksi yötyö tai ylityö. Tästähän erityisesti naiset ja nuoret kärsivät, tai siis lyhenty työaika. Olen valm, varma siitä, että yhteisön lisäarvo on, on aivan ratkaiseva kysymys, kun rakentaa Eurooppa, sosiaalista Eurooppaa. Tarvitaan aivan erityisiä direktiivejä, jotka ovat kunnanhimoisia täsmällisistä kysymyksistä ja sektoreista. Sitten muistaisin vielä sitä, että työn teon epävarmuus on riskitekijä. Tämä koskee työntekijöitä, joilla kaikkein vähiten resursseja käytössään. On olemassa palkkansaajaluokka ja Alihankinnoissa heihin liittyy monenlaisia riskejä. Ratskaat taakat, kemialliset altistukset, psykososiaaliset riskit. Kun pyritään sosiaaliseen Eurooppaan lainsäädännön kautta, niin tätä pitää täydentää kunnianhimoisella direktiivillä, niin kuin ne sanoin. Erityisesti kun ajatellaan e- tiettyjä sektoreita. Joten pyytäisinkin teiltä tukea uusia direktiivejä varten, jotta saataisiin suurempaa tehokkuutta ja johdonmukaisuutta eurooppalaisiin puitteisiin. Mutta tarvita, täytyy ottaa enemmän huomioon myös palkansaajat ja työmarkkinaosapuolet. Pitää varmistua siitä, että meidän laatimamme välineet koskevat kaikkia työntekijöitä riippumatta heidän asemastaan, jotta voidaan muistuttaa siitä, että on myös olemassa palkansaajien työntekijöiden oikeuksia. Lopuksi haluaisin täsmentää, että kun pyritään parantamaan työsuojelukysymyksiä, tähän liittyy tällainen vain voittaa kun edistetään työterveyttä, niin tällaista toiminnasta on hyödyllisiä vaikutuksia neljälläkin, eri, eri alueella. Henkilökohtaisesti ihmiset hyötyvät tästä, mutta hyöty on myös taloudellista ja sosiaalista. Kaikkein tämä on varsin yksinkertaista. Ei ole minkäänlaista kohtalonomaisuutta siinä, että työsuojeluolosuhteet vain heikkenevät. Ennen kaikkea tarvitaan poliittista tahtoa, mutta olen varma siitä, että meidän valiokunnastamme löytyy tällaista toimintavalmiutta ja tahtoa. Kiitos. Yes, thank you. Um, Mrs. Kiitoksia. Sitten Rova Rapti. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin äh, ensinnäkin kiittää kollegaamme Karima Delia aivan erinomaisesta mietinnöstä. Tämä teksti kattaa suurimman osan asioita ja tämä luo valtavan, suorastaan loistavan pohjan tulevaa työtä varten. Ja voin hyväksyä miltei kaiken hänen tekstissään. Aivan erityisen hyvänä pidän sitä, että hän viittaa kahteen lainsäädäntöaloitteeseen, toinen liittyy psykososiaalisiin kysymyksiin ja toinen puolestaan alityöllisyyteen. On niin ikään äärimmäisen tärkeää, että työntekijät, jotka toimivat ilmiantajina silloin, kun sääntöjä loukataan, saavat tarvitsemaansa suojelua. Tämä on kaikille hyödyksi. Mikä me muistamme, niin mehän olemme peräänkuultaneet sitä, että jäsenvaltioissa laitetaan parempaa lainsäädäntöä ja toteutetaan lainsäädäntöä. Ja lisäksi tarvitaan tieteellistä pohjaa ja näyttöä kaikille ehdotuksille ja toimille. Parhaita käytänteitä kannattaa myöskin vaihtaa jäsenvaltioiden kesken. Me tarvitaan myöskin taloudellista tukea, ei pelkästään Euroopan sosiaalirahastosta, vaan myöskin seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta voitaisiin ottaa määräajat tällaisiin tutkimuksiin. Tällä tavalla voimme tehdä innovatiivista tutkimusta ja muutoinkin pyr- voimme pyrkiä auttamaan parantamaan työterveyttä ja turvallisuutta työpaikalla. Kuudennesta tutkimuksen puiteohjelmasta meillä on jo kokemusta tämän tyyppisestä tutkimuksesta. Karimia mainitsi myöskin työmarkkinaosapuolet ja sen, että työntekijöiden itse täytyy olla mukana päättämässä ja mukana keskustelemassa työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä tekimi- tekijöistä. Eurooppalaiset toimijat ja erityyppiset komiteat ja muut täytyy kaikki saada saman pöydän ääreen keskustelemaan työturvallisuudesta ja terveydestä. Kaikkien osapuolten täytyy sanoa oma sanansa tässä keskustelussa. Yhteistyötä tarvitaan. Lisäksi olen vakuuttunut siitä, että me tarvitsemme myöskin joitakin pakollisia toimia. Yritykset täytyy saada kerta kaikkien kunnioittamaan tiettyjä standardeja tai normeja työpaikoilla. Tämä voisi toteutua siten, että annetaan yritykset kannustimia noudattaa sääntöjä, mutta porkkanan lisäksi tarvitaan joskus myöskin keppiä, mikäli sääntöjä ei noudateta. Erityisestikin pitäisi läheisesti pohtia sitä, miten voidaan suojata työntekijöiden terveys silloin, kun on kyse vammaisista työntekijöistä. Heidän suhteensa täytyy olla aivan erityisen varovaisia. Ja muutkin haavoittuvaiset ryhmät täytyy ottaa huomioon. Lisäksi meidän täytyy tarkastella sitä, miten voitaisiin jokin tavalla saada aikaan harmonisointia työ- ja vapaa-ajan paremmin yhteensovittamiseksi. Täytyisi pohtia sitä, tai tarkastaa sitä, mitkä yritykset esimerkiksi noudattavat jo tällaista lähestymistapaa. Ennen kuin ryhdytään lainsäädäntöä, täytyy pohtia sitä, miten yritykset toimivat tällä hetkellä. Niin ikään meidän pitäisi ottaa huomioon sellaiset ihmiset, jotka toimivat teknologian huipulla. Esimerkiksi nanoteknologiayritykset, yrien työntekijät tai yritykset, jotka tuottavat tai kehittävät uusia biologisia tai kemiallisia aineita tai tuotteita. Nyt ei pidä pohtia pelkästään tämänpäiväistä eurooppalaista teollisuutta, vaan myöskin huomispäivän teollisuutta ja tuotantoa täytyy pitää selvänä ja samalla sitä, miten tällä alalla työntekijöihin kohdistuu jotakin riskejä. Nyt en halua paljonkaan lisätä näin siihen, mitä Rouva Deli sanoi, koska hänen mietintönsä oli todellakin loistava. Siitä huolimatta on ehkä parisen tarkistusta tehdä, tarkistusta, jotka tulevat parantamaan tekstiä vielä entisestäänkin. Ja päällimmäisenä ajatuksena täytyy aina olla työntekijöiden turvallisuus ja terveys heidän arvokkuutensa ja heidän arvostuksensa. Jälleen kerran kiitoksia Karimalle ja kaikille varjoesittelijöille. Ja, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin Karima Delille hänen erinomaisesta mietinnöstään. Uskon, että mietintö on hyvin tasapainossa ja se on melkoisen tyhjentävä. Kun tarkastelen sivujen lukumäärää, niin oikeastaan voisi todeta, että siihen voitaisiin kyllä lisätäkin vielä paljon asioita. Eri ryhmien sisälläkin on joitakin erinäisyyksiä. näistä täytyy vielä keskustella. Erityisesti Karima painottaa sitä, että alihankkijat täytyisi paremmin ottaa huomion kohteeksi. Tässä on hieman hankala ongelmakenttä alihankkijat ovat usein varsinaisessa ketjussa. Alihankkijoilla on vielä omia alihankkijoita ja niin poispäin. Ja sitten on hyvin vaikea enää valvoa, miten työntekijöitä kohdellaan. Minun mielestäni tämä on yksi kysymys, joka täytyy ottaa tarkemman huomion kohteeksi. Varsinkin erilainen turvallisuuskulttuuri eri jäsenvaltioissa aiheuttaa usein ongelmia, ja nämä täytyisi ottaa paremmin huomioon tässä mietinnössä. Siksi tietojen kerääminen on minun mielestäni erittäin tärkeä huomio tässä mietinnössä. Parhaat käytänteet, niitä täytyy voida vertailla ja myöskin luoda johdonmukaista politiikkaa niin, että ei toimita ristiriitaisesti muiden politiikan osa-alueiden tai muiden poliittisten päätösten suhteen. Näitä asioita pitäisi painottaa ehkä enemmän. Erittäin hyvänä tässä mietinnössä pidän myöskin halua vahvistaa työsuojelutarkastuksia voidaan laatia kyllä hyviäkin lakeja, mutta mikäli sitten valvonta ei toteudu eikä mitään sanktioita ole tulossa, niin sillä on paraskaan lainsäädäntö ja parhatkaan säännöt eivät kertakaikkiaan toimi. Positiivisena pidän myöskin sitä, että täällä mainitaan riskit, riskitkö liittyvät uuteen teknologiaan, erityisestikin nanoteknologiaan. Hyvin monia tutkimuksia täytyy vielä tehdä koska meidän täytyy varautua tulevaisuuden teknologian ja kaikkiin riskeihin, joita uudesta teknologiasta ja sen tuottamisesta koituu työntekijöille. Työpaikkastressi on myöskin hyvä ottaa huomion kohteeksi ja kuten Karimaan Deli totesi, hyvin monia esimerkkejä on jo siitä, ja hyvin paljon näyttöä on olemassa siitä, että stressi ja psykososiaaliset seuraamukset ja terveyshaitat ja perhetragediat ovat hyvin pitkälti kytköksissä työpaikalla kohdattuihin ongelmiin, ja näitä täytyy paremmin selvittää. Kenties voimme vielä keskustella ja hieman selventää tekstiä joltakin osin erityisestikin kun on kyse kohdasta 30. Sitä täytyy ehkä vielä hieman muokata. Tilastot osoittavat, että hyvin monet tieliikenneonnettomuudet johtuvat välillisesti työpaikalla esiintyneistä ongelmista, työpaikkastressistä ja muusta. Ja minun mielestä meidän pitäisi myöskin yhdistää tämä työkohin mietintöön, joka liittyy tieliikenneturvallisuuteen. Kansainväliset tilastot puhuvat selkeää omaa kieltään ja osoittavat, että tämä olisi tärkeä yhteyden tekemistarve tässä. Hyvin paljon keskustelua voidaan vielä käydä ja olen jo etukäteen iloinen siitä, että voin tehdä yhteistyötä esittelen kanssa tekstin vieman, tekstin parantamiseksi vielä hieman. Koferaatti, seuraavana olkaa hyvä. Grazie Presidente, voglio ringraziare anch'io la collega Dell'I Kiitos. Haluaisin puolestani kiittää rouva Delia siitä omistautuneesta tavasta, jolla hän on lähestynyt tätä aihetta. Hänen esityksestään haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä erittäin avoimesta tavasta lähestyä asiaa. Voisin sanoa paljonkin, mutta pari sanaa vain tässä. Alihankkijat. Alihankinta on lisääntynyt valtavasti viime vuosina. Ja kriisi on lisännyt sen osuutta tuotantoketjussa joko kustannusten nousun hillitsemiseksi tai sitten katteeseen liittyvien ongelmien vuoksi. Ja niin me olemme hyvin helpostikin siirtyneet kohti alihankintaa. Yksi keino taata, että työntekijät, jotka ovat osa tätä ketjua, jossa vastuu siirtyy kädestä toiseen, on, että luottamuselimet, jossa työntekijät ja työnantajat ovat esillä, läsnä, edustettuina, että niille kerrottaisiin, miksi alihankintaa käytetään. koska usein alihankintaa käytetään osana ketjua, jossa ihmisillä ei ole aavistustakaan, mikä heidän roolinsa on. Tällaisella tiedolla on mahdollisuus vähentää riskejä. Ja jos riskihallintaa ja ehkäisyä ajattelee, tässä on tämä, että Hallitaan riskejä, joita yksilöt kohtaavat. Ajatellaan, että mitä riskejä syntyy, kun tuote on valmis. Mutta meidän pitäisi rohkaista turvallisuusnäkökulmien mukaan ottamiseen jo tuotesuunnittelussa, ei vasta ajatellen valmista tuotetta. Eli heti kun tuottajan suunnittelu alkaa, riskien hallintastrategiat pitäisi valtavirtaistaa, koska tämmöinen jälkikäteinen työ ei auta. Turvallisuus pitää rakentaa tuotteisiin sisälle. Ja meidän pitäisi rohkaista turvallisuustutkimusta. Erityisesti kun puhutaan uusista tuotteista tai uusista tuotantomenetelmistä. kun me uudesta lainsäädännöstä kerran puhumme, niin idea, että turvallisuus valtavirtaistaan tutkimuksen on tärkeää. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Olen täällä Jürgen Kreutzmannin tilalla. Hän on varjoisettelija, mutta hän ei vaihtoehtoisesti päässyt paikalle. Hänkin olisi halunnut kiittää esittelijän erinomaisesta yhteistyöstä ja erinomaisesta mietinnöstä. Työ, terveys ja turvallisuus ovat tärkeitä asioita meidän ryhmämme kannalta katsottuna. Sen vuoksi me yhdymme vetomukseen, että Euroopan tasolla kiinnitettäisiin enemmän huomiota näihin kysymyksiin. EUn toimialan, EUn valtaoikeuksien sisällä täytyy kuitenkin tässä pitäytyä ja kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta. Aina ei voida ryhtyä laatimaan lainsäädäntöä, mikäli on olemassa muita yhtä tehokkaita tai tehokkaampia välineitä käytössä. Hyvin paljon on saatu jo aikaan tällä alalla. Esimerkiksi komission kertomus osoittaa, kuinka paljon työtä on saatu jo aikaan. Ja täytyy tarkastaa myöskin sitä, miten työtapaturmat ovat vähentyneet ja miten lainsäädäntö on johtanut siihen, että parannuksen saatu aikaan. Ja komissiota voidaan pyytää myöskin lisätietoja näistä. Nyt ei pitäisi osallistua spekulointiin, vaan pikemminkin tukkia vaatimusta, että pohditaan tai tutkitaan tilannetta ja tarkastellaan syy- ja seuraussuhteita. Te- oikeus terveyteen ja turvallisuuteen on universaali yleismaailman oikeus, ja heräkin kysymys, pitäisikö tässä varmistaa pikemminkin se, että lainsäädäntö toteutuu käytännössä, mikäli työntekijä ei ilmoita oikeuksista eikä tiedä oikeuksista. niin silloin on hyvin vaikeaa pitää kiinni siitä, että näitä oikeuksia on ja että oikeuksia täytäntöön. Oikeuksista ja säännöstä täytyy tehdä käytännönläheisempiä, helpompia toteuttaa työpaikoilla. Poikkeus, säännöt, jotka liittyvät työ- ja lepoaikoihin, täytyy ottaa tässä myöskin huomioon ja myöskin modernin työelämän vaatimukset syöpäaiheuttavat aineet ja raja-arvot näiden osalta. Täytyy pohtia, mi- mitenkään näitä pistetään täytäntöön, mitä vaikeuksia saattaa syntyä lainsäädännön täytäntöönpanosta. Tässä ei pitää ryhtyä sellaisen lainsäädäntöön, joka ei ole toteuttavissa käytännössä. Ja merkittävässä asemassa tulevat olemaan myöskin muun tyyppiset terveyttä haittaavat tekijät, esimerkiksi psykososiaaliset ongelmat, näitä kiinnittää enemmän huomiota lisäksi pitäisi varmistaa, että ei tehdä mitään hätiköityjä johtopäätöksiä, vaan pikemminkin pyydetään komissiolta tarkempia tutkimuksia ennen kuin ryhdytään mahdollisesti toimenpiteisiin. Yksi huomio vielä tästä mietintöluonnoksesta. Me katsomme, että mietintö luo hyvän pohjan tulevalle keskustelulle ja olen varmoja siitä, että herra Kreutzmann jo myöskin iloitsee yhteistyömahdollisuudesta esittelijän kanssa. Um, Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä mietinnöstä. Tämä tavoite työturvallisuus on erittäin tärkeä. Pari asiaa minä mainitsisin vielä. Tässä ehdotetaan aika paljon uutta lainsäädäntöä. Minusta olisi tärkeämpää ajatella nykydirektiivien täytäntöönpanoa, kun ehdottaa uutta lainsäädäntöä. Ja hyvä työterveyshallinto yrityksissä on tärkeämpää kuin lainsäädännön määrän lisääminen. Meidän pitäisi pitää huolta siitä, että se mitä meillä on työturvallisuuden suhteen, että näitä direktiivejä kunnolla täytäntöön pannaan. Eli olen vähän pettynyt siitä, että tässä ehdotetaan niin paljon uutta lainsäädäntöä. Missään tässä mietinnössä ei mainita sitä, että työntekijätkin ovat vastuussa työturvallisuusasioista työpaikalla. Heidän roolinsa on kaikkein tärkein. Sekä sillä, miten he seuraavat sääntöjä. Sekin pitäisi mainita. Kolmanneksen esittelijä yleistä asioista, niin kuin alihankinta, etätyö, pk-yritykset. Eri maissa erilaisia kulttuureja. Ei ole niin, että kaikki kaikki alihankintaketjut toimisivat huonosti, eikä kaikki etätyö ole huonoa. Sanoisin, että useimmissa pk-yrityksissä se ympäristö on parempi kuin isoissa yrityksissä. Olisin hieman varovainen yleistyksissä. Mutta muuten esittelee mielestäni tehnyt hyvää työtä. Ja odotan myös hyvää yhteistyötä tässä mietinnössä. Kiitos. Thank you. Um, Mr. Engel. Oh. Ja, liebe Kolleginnen Kollegen, ich... Äh, Engel. Der... Kiitos kollegat. Minä katson, että Rouva Delin mietintö on aivan erinomainen pohja, jonka päälle voimme rakentaa. Tässä painetaan sitä, että pitkät työajat ja riittämätön lepoaika ovat ongelma toisin kuin herra Kreutzmann, minä katson, että tämä olisi erittäin olen, olennainen osa, kun kysytään terveydestä ja turvallisuudesta. Mikäli ei noudateta työ- ja lepoaika lainsäädäntöä, silloin varsinkin kun on kyse ruumillisen työn tekijöistä, tämä rasitus, joka aiheutuu työstä, se pitää korvata sitten riittävällä levolla koska lääketieteellinen näyttö osoittaa, että levon puute aiheuttaa suuria ongelmia, joten näille kysymyksille pitäisi antaa ehkä enemmän jalansijana tässä mietinnössä. Viittaisin myöskin siihen, että tässä voitaisiin ehkä muu toinenkin parannus tehdä tähän tekstiin. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Euroopassa on voitu havaita, kuinka lihas- ja tukielinten sairaudet ovat vähentyneet, mutta samanaikaisesti psykosomaattiset sairaudet ovat lisääntyneet eksponentiaalisesti. Tätä pitäisi painottaa ehkä tekstissä enemmän. Olisin kovin iloinen, mikäli keskusteluiden yhteydessä vielä saisimme aikaan järkevän kompromissin tämän tekstin paremmin tasapainottamiseksi. Please, thank you. Jean Lambert. Thank you. Well, not surprisingly, I think... Kiitoksia. Ei varmaankaan yhtään yllätä se, että kollega on tässä laatinut erinomaisen mietinnön. Halusin vain ottaa esille pari kysymystä osittain vastauksen tähän käytyyn keskusteluun, mutta myös on pari kohtaa, jos tarvitsisi hiukan selvennyttä tai vahvistusta. Täällä puhuttiin työntekijävastuusta. Tietenkin heillä on vastuu noudattaa työsuojelukäytäntöjä niin kuin työpaikalla säännöt on annettu, mutta kysymys kuuluu, mistä löytyy tällaista tietoa ja mitä odotuksia heillä on työturvallisuus- suojelukysymyksistä, terveyskysymyksistä. Tietysti tässä on EU-lainsäädäntöä ja jäsenvaltiolla on omaa lainsäädäntöä asiasta tietysti, ja tämä tietysti vaikuttaa koulutukseen joko koulujärjestelmässä tai ainakin kun valmistaudutaan työelämään, niin että ihmisillä on ainakin jonkinlainen peruskuva siitä, mitä voit odottaa, koska aika paljonkin tutkimusta on olemassa nuorista, jotka ovat varsin vähän tietoisia siitä, minkälaisia hyviä käytännössä pitäisi olla käytössä työpaikoilla. He eivät tiedä, onko sääntöjä oikeastaan noudatettu vaiko ei. Joten tämä on yksi tällainen tärkeä kysymys. Sitten meidän varmastikin pitää tunnustaa se seikka, että tämän päivän työelämässä ihmiset muuttavat useammin työpaikkaansa, ehkä siksi, että itse valitsevat näin tehdä tai että työelämä tätä vaatii. Siksi on enemmän, enemmän painetta siitä, että täytyisi johdattaa ihmiset tähän työelämään ja kouluttaa ihmisiä myös työsuojelukysymyksissä asianmukaisella tavalla. Tähän liittyy tietynlaisia ongelmia heille, niille ihmisille, jotka tekevät työtä, ehkä lyhyempiä työaikoja, on lyhyitä työsopimuksia, erityisesti jos toimivat työ, mm, vuokrauslaimistojen kautta. Niitä on se varsin vastuuttomina. Me olemme tarkastaneet direktiiviä tästä aiheesta ja olen puhunut ihmisille, jotka ovat joita on työllistetty tätä kautta ja pohtinut sitä, ovatko he joutuneet kenties sellaiseen tilanteeseen, missä heiltä odotetaan tietynlaatuisten ongelmia käsitellä. Yksi, yhdessä hotellissa aina annettiin tai, tai eräs työntekijä puhdisti siellä suuria uuneja, ja ihmiset pannaan tällaisen työhön ilman minkäänlaista valmistautumista, ilman suoja, käsin ja niin edelleen, että tiedä mitenkään minkälaisia myrkyllisiä aineita joutuvat käyttämään. Joten kenellä on vastuu koulutuksesta ihmisten kohdalla, jotka tulevat töihin vuokrat työvoimatoimiston kautta tai ovat varsin lyhyissä työsuhteissa. Ja meidän pitää tunnustaa tämä ongelma. Tämä on myös johtoon liittyvä ongelma. Me olemme myös voineet nähdä, kun olemme keskustelleet työpaikkastressistä esimerkiksi, että on monia sellaisia yrityksiä, joilla ei ole käytössä politiikkaa, toimintasuunnitelmaa, miten käsitellään stressiä työpaikalla, miten se tunnistetaan, miten työpaikkaa johdetaan niin, että stressiä voidaan minimoida ainakin työssä. Ja on raja siinä, missä määrin voidaan vaikuttaa ihmisten työelämän ulkopuolisen elämään. Mutta koulutus ja johto ovat tällaisia tärkeitä alueita myös ottaa huomioon. Ja lopuksi vielä työelämäterapiasta. Olen tietoinen siitä, että monissakin jäsenvaltioissa tämä on sellainen ammatti, ala, jolta puuttuu työntekijöitä. Ainakin esimerkiksi Iso-Britanniassa tämä on ainoa sellainen sektori, työsuojelu, työ, työter, siis terveysjärjestelmässä ihmisen odotetaan maksavan oma koulutuksensa. Meidän pitää tarkastella myös sitä, mitä voisimme tehdä, jotta enemmän ihmisiä saataisiin mukaan työperäisiin terveysammatteihin, koska tämä on kehittyvä ala, ei vähiten sen takia, että puhun se henkilökohtaisestikin, koska olen kuullut, kuulunut työ, vuokratoimiston palkkalistoille. Kiitos. Se, mitä täällä on sanottu nykylainsäädäntön tarkastelusta ja se, mitä sanoit mietinnössä erittäin tärkeää. Minä olen aina ollut sitä mieltä, että meidän valiokuntana pitää tarkastella lainsäädäntömyön täytäntöönpanoa työterveysalueella. Tiedämme, että IMCO tekee myös tätä. Meidänkin pitäisi tehdä tätä. Vuosien myötä me olemme hyväksyneet paljon työterveys- ja työturvallisuusstrategiaa, lainsäädäntöä, ja tämä on ollut yhteispäätösmenettelyllä hyväksyttyä lainsäädäntöä, mutta me emme tiedä, mitä on tapahtunut, miten tämä on täytäntöönpantu pienissä isoissa organisaatioissa. Täytäntöönpanevatko eri jäsenvaltiot tätä? Haluaisin tehdä paljon enemmän työtä tämän parissa. Ja olen Essayan kanssa samaa mieltä, että ennen kuin meillä on tämä puoli hanskassa, onko oikein ehdottaa uutta lainsäädäntöä, kun emme tunne nykylainsäädännön vaikutuksia. Ja meidän pitäisi valiokuntana pyrkiä tekemään enemmän tätä. Meidän pitäisi seurata lainsäädäntöä koko ketjuun äh, työpaikan lattialle. Se, mitä te sanoitte alihankinnasta, meni perille, erityisesti mitä sanotte ydinvoimaloissa. Yes, kyllä meidän pitäisi perehtyä siihen. Puhuitte stressistä ja psykososiaalisesta puolesta. Tiedämme, että komissio on tehnyt paljon tutkimusta tästä, mutta meidän pitäisi tehdä enemmän tutkimusta siitä, kuinka tämä käytännössä toimisi. Minä en halua, että tämä menisi tähän lihaset tukieliin direktiiviin. Se on tärkeää äh, sinällään. En ole varma, että stressin lisääminen pala palata toimii. Silloin siihen ei pärjätä kunnolla. Silloin ne tarkastellaan aitoja psykososiaalisia ongelmia, jos se laittaa liitteeksi lihas- ja tukielin direktiiviin. Joten sen pitäisi olla taas erillinen. Meidän pitäisi ehkä mainita jotain, mutta sitä ei pitäisi pitää tekosyynä olla perehtymättä laajemmin psykososiaalisen puolen tulevaisuudesta. Minä haluaisin, että tästä tuleva tämä Tokielin direktiivi olisi erillinen kuin psykososiaalista puolesta. Molemmat puolet ovat niin tärkeitä. Ymmärrän, että Rovedelli, että en voinut olla samaa mieltä kanssanne ty- työaikadirektiivin suhteen, mutta, mutta kun asiasta sitä keskustellaan, niin tiedän, että ryhmässäni on monenlaisia mielipiteitä niin kuin kaikissa muissakin. Ja nyt teidän loppukommenttinne, Rovedelli. Merci, mes chers... Kiitoksia, hyvät kollegat. Huomaan, että kaikkia tämä asia suuresti kiinnostaa, eikä vain minua, ja siksi uskonkin, että työstä tulee, yhteistyöstä tulee varsin hyvä. Haluaisin palata mm, moniinkin kysymyksiin teistä sanoitte, sanoitte, että mitä me odotamme oikein ollaksemme hiukan tiukempia näiden yritysten kanssa, jotka eivät juuri noudata tällaisia työsuojelu- ja terveyssääntöjä. Minä en ole ollut kovinkaan ankara, joten teidän tarkistuksena ovat kyllä tämän suuntaisessa muodossa varsin tervetulleita ja haluaisin erityisesti muistuttaa siitä, että työ, turvallisuus, suoj- terveys, kysymysten pitää olla selkeä prioriteetti EU:ssa. Ymmärrän kyllä, että ihmiset sanovat, että on olemassa oleva lainsäädäntöä, minkä takia vaaditaan vielä lisää. No, lisää pyydetään, koska tällä hetkellä työelämän järjestelyissä on tapahtumassa juuri muutos. Ja monet asiat ovat edistyneet ja muuttuneet, ja tämä on keskeinen haaste. Jos me pyydämme lainsäädäntöä, niin se olisi sen takia, että lisättäisiin vielä, saataisiin aikaan uutta lainsäädäntöä, lainsäädäntöä lainsäädännön vuoksi, vaan halutaan pystyä parantamaan tuosuojelukysymyksiä, ja se nähdään tällaisena keskeisenä tavoitteena ja haasteena. En halua nyt toistaa näitä lukuja, jotka jo teille äsken mainitsin, mutta emme voi jatkaa tämän tyyppisessä tilanteessa. Nyt todellakin täytyy peräänkuuluttaa selkeää lainsäädäntöä, koska asialla on kiire. On kiire, koska niin sanoin, että meillä on vallalla sosiaalinen ja taloudellinen kriisi, ja tämä sitten näkyy monin tavoin osa-aikaisena työnä esimerkiksi on yhä enemmän uusia tuotteita markkinoilla, joita tulee. Täällä puhuttiin ydinvoimasta ja minä korostaisin vielä sitä seikkaa, että alihankintakysymys ja erityisesti tällainen toi, ketjunomainen alihankinta, niin sitten päädytään tasolle, kahdeksannelle jopa yhdeksännelle tasolle. Ei enää tiedetä, kuka on vastuussa Jotkut johtajat eivät edes tiedä, mistä kaikki on peräisin. Kaikki on muuttumassa jatkuvasti ja sillä on nyt merkitystä. Nyt pitää uudestaan osoittaa vahvaa tahtoa. Tiedä tässä mietinnöstä tällainen vahva teksti, jossa vaaditaan konkreettisia kysymyksiä, koska on nyt aika toimia. Kiitos. Thank you very much. And we've got a... Paljon kiitoksia. Jossakin minulla on aikataulukin 16. syyskuuta keskipäivällä tarkistusten takaraja. Keskustelu niistä 5.6. lokakuuta, kompromisseista 7. marraskuuta ja hyväksyntä 23. marraskuuta valiokunnassa. Kiitos tuosta ja siirrytään seuraavan mietintään. ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005-36 direktiivin täytäntöönpanoa ja herra Kabusnov. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Voin nyt lyhyesti kertoa teille tarkistuksista, jotka on tehty tekstiluonnokseen. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet tarkistuksia, erityisestikin varjoesittelijöitä. Tarkastuksia tuli yhteensä 91, mikä tarkoittaa sitä, että kautta poliittisen kentän on hyvinkin paljon kiinnostusta tähän aiheeseen. Euroopassa taistellaan työttömyyttä vastaan. Työttömyys ei ole nyt syklistä suhdanteesta riippuvaa, vaan pikemminkin rakenteellista. Ja usein ongelmana on riittämätön pätevyys. Ihmiselle riittävästi pätevyyttä tai koulutusta päästä työmarkkinoille. Vastuuvaliokuntana on IMMUKO, jonka kanssa olen tehnyt tietystikin hyvin paljon yhteistyötä. Rova McClarkin on laatinut varsinaisen mietinnön. Minä olen laatinut siis lausunnon. Olen pyrkinyt keskittymään niihin asioihin, jotka kuuluvat meidän valiokuntamme toimivallan piirin enkä tue sellaisia tarkistuksia, jotka menevät tämän toimivallan ulkopuolelle, esimerkiksi sukupuolten, tas, yhteis, sukupuolten tasa-arvon tai elinikäisen oppimiseen, koska minun mielestäni meidän pitäisi nyt keskittyä vain niihin asioihin, jotka kuuluvat ylipäänsä meidän valiokunnallemme ja sielläkin tärkeimpiin asioihin vain. Ilmielin voin hyväksyä suurimman osan tehdyistä tarkistuksista ja pyrin ottamaan ne lausunnossani huomioon. Tietystikin Tästä kaikesta tullaan keskustelemaan vielä 14. syyskuuta kello 15 Strasburgissa yhdessä varjoesittelyiden kanssa. Jotkut tarkistuksista parantavat minun tekstini, mutta joitakin tarkistuksia en aio hyväksyä ja voin kertoa teille, mistä tarkistuksista on kyse. En halua hyväksyä sellaisia tarkistuksia, jotka vaativat uusia sääntöjä tai asetuksia. Tarkistukset voidaan jakaa useampaan ryhmään. Jotkut täydentävät tekstiä ja ne ovat sopusoinnussa minun poliittisen linjaukseni kanssa esimerkiksi 15, joka liittyy olemassa olevien direktiivien ajantasaistamiseen, mutta esimerkiksi numero 20, pyrkii vähentämään hallinnollista taakkaa ja parantaa liikkuvuutta. 37 vaatii avoimuutta ja tietojärjestelmien piiriin pääsyä ja 28 tarkistus puolestaan vaatii sitä, että säänneltyjen ammattien määrää pitäisi vähentää. 48.52 puolestaan peräänkuuluttavat yhtenäistä yhdistettyä rekisteriä säänneltyjen ammattien osalta. 54 ja 58 liittyvät äh, rekisteröintiin silloin, kun joltakin on viety toimilisenssi, toimilupa pois. Ja, ja toinen tarkoitus liittyy kielitaitoon ja terveysalan sektoriin. Sitten olemassa toinen ryhmä tarkistuksia. joiden osalta haluaisin vielä hieman selityksiä tai selvennyksiä tarkistusten jättäjiltä. Täällä esimerkiksi korkeasti koulutettuihin työntekijöihin. Olin vakuutunut siitä, että kaiken tyyppisten työntekijöiden liikkuvuutta pitää edistää, ei pelkästään koulutettujen ammattilaisten liikkuvuutta. Haluaisin myöskin keskustella tarkistuksen 32 tarkoitusperistä. Sillä viitataan koordinointiin tai toimien lähentämiseen silloin, kun on kyse jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmistä. Ehkä esittelijä voi, tämän tarkastuksen esittäjä voi vielä selittää, mitä hän oikeastaan hakee tällä. Tai viitataan toisessa tarkastuksessa myöskin olemassa oleviin käytänteisiin ja vaaditaan sääntöjä tai lainsäädäntöä, mutta en usko, että säännöt tai lainsäädäntö olisivat tässä soveliaita. Tuen tarkistusta 32, jossa vartaan pikemminkin parempaa koordinointia jäsenvaltioiden kesken. Tämän rova Unguriaani on tarkistus. Tarvitaan myöskin yhteisöpohjaista ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmää. En oikeastaan tiedä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Tarkistusta 6 en tue. Siinä vaaditaan sosiaaliturvajärjestelmien harmonisointia. Se ei minulle oikein käy. Haluan muistuttaa teidän mieleenne, että että erässä toisessa mietinnössä me olemme puhuneet sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnista, mutta emme harmonisoinnista. Siksi en voi hyväksyä sitä, että tässä vaaditaan samaa palkkaa samasta työstä tai samankaltaisesta työstä, koska tämä on populistinen tavoite ja tämä johtaisi siihen, että sääntelyä tulisi liikaa työmarkkinoille ja tällä jälleen kerran olisi kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen, työllisyyslukuihin. Eurooppalainen ammattikortti. Täällä on lukuisia tarkistuksia, jotka viittaavat tähän. Tämä käytännössä tarkoittaisi sitä, että luotaisiin tietokanta – työntekijöistä, koska ainoastaan tällaisen tietokannan avulla olisi ylipäänsä mahdollista jakaa näitä kortteja. Minun mielestäni pitäisi pikemminkin omaksua sellainen ajatus, että tiettyjen ammattialojen tietokannan luominen pitäisi jättää jäsenvaltioiden tehtäväksi sitten, kun komissio on tehnyt ehdotuksensa, ja näiden tietokantojen yhteen toimivuus pitäisi sitten varmistaa sen sijaan, että olisi yhteinen tietokanta. Meidän pitää olla tietokannassa tieto esimerkiksi siitä niin sellaisista työntekijöistä, joiden toimilupa on esimerkiksi evätty tai perutettu. Euroopan tasolla pitäisi olla tällainen keskusrekisteri, ja tämän pitäisi olla pakollinen toimi, koska tällä voitaisiin varmistaa se, että henkilö, jolta on evätty lisenssi yhdessä maassa, ei pysty sitten harjoittamaan tätä samaa tointa toisessa jäsenvaltiossa. Tämä pitää estää. Haluaisin esittää tähän kompromissia ja pyytäisin teidän tukeanne tälle minun ajatukselleni. Lopuksi vielä haluaisin todeta, että olen varma siitä, että hyvä yhteistyö varjoesittelyiden kanssa johtaa erinomaiseen tekstiin, joka voidaan sitten viedä täysistuntoon. Kiitoksia jo nyt saamastani tuesta. Jälleen kerran pyytäisin, että kaikki varjoesittelijät tulisivat 14.9. järjestettävään kokouksen. Lähdetään tästä tiedon kyllä sähköpostitse vielä myöhemmin. Um, ähm, ich vertrete heute... Kiitos. Edustan nyt varjoesittelijää Rova Steinbruckia, joka valitettavasti ei päässyt tänään paikalle. Hän pyysi, että minä puhun täällä hänen puolestaan ja esitän jotakin huomiota tähän direktiiviin. Rova Steinbruck katsoi, että on tärkeää ajantasaistaa direktiiviä sosiaaliselta kannalta. Hän tehdä omia tarkistuksiaan, tai on tehnyt niitä jo, ja hän pyrkii tässä yhteistyöhön työmarkkinaosapuolten ja kauppakamarien kanssa. Erivien näkemyksen vielä olemassa säänneltyjen ammattien osalta. Rova Steinbrück suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen vähentää näiden ammattien määrää mutta hän katsoo, että tämän pitäisi koskea kaikkia sektoreita, ei pelkästään jotakin valittuja sektoreita. Erityisen tärkeää hänen mielestään on tarkastella sellaisia tarkistuksia, jotka pyrkivät ajantasaistamaan direktiiviä. Tämä pitää hoitaa sellaisella tavalla, että eurooppalaiset pätevyyskehykset ja Bolonian prosessi otetaan tässä yhteydessä huomioon ja myöskin liikkuvuustavoite. Tietystikin on tärkeää myöskin vahvemmin ottaa esiin ammatillinen jatkokoulutus, koska elinikäinen oppimisprosessi on tarpeellista työelämässä pysymisen kannalta. Mitä pakolliseen rekisterin tulee sellaisten henkilöiden osalta, jolta on viety toimiin lupa ammatin harjoittamislupa pois. Rova Stoinbrück katsoi, että tästä olisi liikaa byrokratiaa. Hän katsoi, että tämä se pitäisi jättää pikemminkin työnantajan velvollisuudeksi. Ja olemassa olevata järjestelmätä täytyisi ottaa pohjaksi, kun parantaan yhteistyötä tällaisen tiedon välittämisestä Euroopan tasolla. Rova Steinbrück toivoisi yksinkertaisempaa ja pragmaattisempaa toimintatapa silloin, kun on kyse kieli, kielisestä pätevyydestä. Kielitaito on tekin tärkeä, kun haluaa integroitua jonkun toisen isänvaltion työmarkkinoille. Saksassa on harjoitettu hyvin paljon integraatiopolitiikkaa viimeisten 50 vuoden aikana, ja tämä on osoittautunut toden, todeksi, tämä mitä esittelijä tässä vaatii. Tätä varten tarvitaan tukea ja Rova Steinbrück jäi nyt innolla odottamaan, miltä kompromissit tulevat näyttämään, ja hän on ollut erittäin iloinen ja iloitsee edelleenkin hyvästä yhteistyöstä esittelijän kanssa. Uh, Mrs. Hirsch, followed by... Rashman. Kiitoksia ensinnäkin, kiitoksia myöskin tästä mietinnöstä. Uskon, että kaikille tuli jo selväksi, että suuri liikkuvuuden este on ammattipätevyyden tunnustaminen tai ongelmat tässä suhteessa. Meidän täytyy pyrkiä parannuksiin tässä suhteessa. Eurooppalainen ammattikortti pätevyyden osoittamiseksi on tässä suhteessa hyvä ehdotus. Meidän pitää pohtia vielä sitä, pitäisikö tätä laajentaa koskemaan myöskin sellaisia ammattialoja, joilla ei ole niin paljon pätevyysvaatimuksia, mutta kun on kyse muistakin ammateista, tämä kortti helpottaisi liikkuvuutta. Tarkistus 45 on laadittu juuri tässä valossa. Tarkistusten lukumäärä osoittaa, että keskustelun tarvetta vielä on esimerkiksi kielisen pätevyyden tunnustamisen suhteen. Ensimmäinen vaihe voisi olla se, että ammattipätevyys tunnustettaisiin ilman, että tässä mainitaan ammat- kielellistä pätevyyttä. Tämä pitäisi mahdollista. Ja mikäli on mitään epäilyksiä tai epäilyksiä siitä, että ongelmia saattaa olla, niin sitten vaadittaisiin todistusta kielitaidosta riippuen siitä, onko tämä vaadittava kielitaito vaadittavaa myöskin tietyn ammatin tai työn tekemiseksi. Minun nähdäkseni Saksassa on esimerkiksi hyvinkin paljon työntekijöitä, jotka pärjäävät englannin kielellä, mutta myöskin on olemassa yrityksiä, jotka toimivat itsekin vain ainoastaan englannin kielellä, joten tässä pitäisi olla tiettyä joustavuutta. Ammattipätevyys ilman kielistä pätevyyttä täytyy voida tunnustaa ja sitten tarvittaessa yrityksen vaatimusten mukaan sitten tämä kielinen pätevyys täytyy todistaa. ja hoivapuolelle sairaanhoidon ollessa kyseessä. Täällähän viitataan 12 vuoteen, 12 vuoden koulutuksesta. Täytyy myöskin olla tietoinen siitä, että tämä saattaa johtaa siihen, että tässä saattaa olla tiettyjä seuraamuksia tälle alalle, koska koulutusjärjestelmät eri jäsenvaltioissa ovat kovin kovin erilaisia. Ja täytyy ottaa huomioon se, että Joissakin maissa on tällainen kahtalainen ammattipätevyyden saamisprosessi. On kaksi mahdollisuutta valmistua samaan ammattiin. Tietystikin, kun pyritään positiivisiin tuloksiin, saattaa joskus tulla myöskin kielteisiä seuraamuksia tästä vaatimusten vuoksi. Ja täytyy pohtia vielä sitäkin, miten pitkälti tai miten paljon voidaan ottaa ammattia pois näiden säänneltyjen ammattien luettelosta. Ja pitäisi pohtia myöskin, miten pitkälti tällaisia sääntöjä ylipäänsä voidaan pistää täytäntöön. Tätä puolta täytyy pohtia ennen kuin ryhdytään tällaisia sääntöjä laatimaan. Kiitos puheenjohtaja. Olen Milan kovin iloinen siitä, että sinä laadit mietinnön, joissa saadaan aikaan lisää liikkuvuutta ja hiiloa myöskin, että laatu asetetaan tärkeään asemaan. Mehän tarvitsemme hyvin paljon ihmisiä tekemään työtä huolimatta siitä, mitä pätevyyksiä heillä on. Tämä olisi väärä tie. Tässä painetaan juuri pätevyyttä ja rakenteelliset työmarkkinat, toimet ja myöskin muut tähän liittyvät ehdotukset ovat tärkeitä. Usein olet mukana myöskin koordinaattorien kokouksissa tai koordinaattikokouksissa puhdetta niin ikään. Ja siellä on pohdittu sitä, miten voimme toteuttaa omat tehtävämme. Ja usein otteeseen olen valittanut sitä tosiasiaa, että tämä mietintö meni jälleen kerran IMKOlle. Ei tämä ole IMKO-mietintö ollenkaan. Tämä mietintö kuuluisi mekinkin meille. IMKO vastaa sisämarkkinatoimista, mutta kun on kyse työllisyydestä ja tähän tekemistä, tämä pitäisi olla meidän, meidän vastuullamme. Mutta IMKO sen taas nappasi. Juristi tietystikin voit sanoa, että siinä on pari kappaletta, jotka puhuvat sen puolesta, että kuuluu IMKOlle, mutta kun meidän pitäisi olla pragmaattisia, minä pidän erittäin tärkeänä sitä, että kun tarkastellaan tätä mietintöä, niin kysehän on oma mietintö, mutta maanantaina järjestetään keskustelu ja sitten paikalla on ehkä viisi ihmistä ja kukaan ei tiedä, mistä on kyse, koska omalta mietinnöstä menettely on juuri tämä. Mikä teemme vain omalta mietintöä, silloin meitä ei oteta vakavasti ja tämä on vakava juttu. Milan, sinä tiedät, että minä arvostan sinun työtäsi suuresti, mutta saksan kielellä tässä on jotakin ongelmia. Mikä tarkastaa minun tarkistukseen? Että siinä vaaditaan laatupätevyyteen suuntautuvia toimia, taikka pätevyyteen viittaavia toimia. Mutta mikäli haluaa työpaikalle, työelämään mukaan ja käy, haluaa käyttää hyväkseen pätevyyttään, niin useissa päätösasemassa ei, varta, ei pitäisi vaatia aina vain työpaikkoja ja tarkastaa vain lukumäärää, vaan myöskin laadullisesti hyviä työpaikkoja. Toivottavasti eurooppalaiset pätevyys, puitekehykset ja ammattipätevyyden tunnustaminen saataisiin tässä merkitään asemaan. Meillä ei ole sellaista direktiiviä, joka mahdollistaisi tämän. Eurooppa ei keskusjohtoisesti päätä näistä asioista, vaan hyvin paljon vastuuta on jäsenvaltioilla. Yhdessä jäsenvaltio saatu päätös täytyy voida tunnustaa toisessa, mutta tämä edellyttää vertailukelpoisuutta ja mikäli laatuun ja pätevyyteen satsataan ja sitä pidetään silmällä Euroopan tasolla, tämä on vaikea hoitaa, koska ihmiset tarvitsevat kielikursseja, ja täytyy tarkastella marinen koulutusjärjestelmiä. Ja usein otteeseen on sanonut, että mitään automatiikkaa ei voi olla tiettyjen ammattien osalta, joista ei edes tiedetä, minkälainen pätevyys tai koulutus ihmisellä on takana. Me tarvitsemme eri kategorioita siksi. Ja mikäli yksi tietty pätevyys ei riitä, silloin täytyy voida parantaa pätevyyttään, jotta sitten ollaan vertailukelpoisessa asemassa. Ja minä kyllä kannatan Milan sitä, että mikäli tiettyä pätevyyttä ei ole, niin täytyy voida silloin ryhtyä toimenpiteisiin. Mikäli ihminen hakee tämän työpaikkaa, niin silloin on joskus vaikea vertailla ihmisiä tois keskenään. E-, e- Eurooppas ajatus on, senkin täytyy muistaa vertailukelpoisuus ja, ja täytyy tarkastaa, mitä, minkälaista pätevy- pätevyys tunnustetaan vastavuoroisesti. Ja katson, että tämä tyyppiset kysymykset on erittäin tärkeitä ja sitten kielikysymys. Mikäli menee työhön, jossa täytyy osata tiettyä kieltä, niin ei sellainen käy päinsä, että ei edes ymmärrä, mitä vastapuoli puhuu. Ei sellainen ajattelutapa käy. Edeltäjä puhuja totesi, että kielestä pätevyyttä täytyy peräänkuluttaa. Joten summa summarum, Milan keskustelusta tulee aivan loistava. Ja sitten Strasbourgissa, mikäli on määrä kokoontua, niin minä olen kyllä valmis vielä selventämään omaa kantaani. Sin Saksassa tilanne on sellainen, että ei me voi, halua estää ketään osallistumasta, mutta haluamme päästä sellaiseen tilanteeseen, että meillä on asianmukaista lainsäädäntöä. Ja mikäli halutaan liikkuvuutta, emme halua sulkea ketään pois, emme halua jättää ketään oman onnensa nojan, vaan haluamme vertailukelpoisuutta. Ihmiset ovat motivoituneita, mikäli he tietävät, että mikäli heillä on tiettyä pätevyyttä, niin sitten voivat saada tietyn työpaikan. Nyt en ole keskustellut pelkästään kansanpuolen kollegoiden kanssa, vaan esimerkiksi monen espanjaisen kanssa olen puhunut siitä, että jotkut nuoret, jotka eivät ole saaneet työtä, opiskelevat nyt Saksaa, koska he katsovat, että Saksassa heillä on mahdollisuus päästä työmarkkinoille – he parantavat kielitaitoaan ja parantavat omaa pätevyyttään. Ja tämä täytyy mahdollistaa. He haluavat, espanjalaiset nuoret haluavat esimerkiksi Saksan työmarkkinoille, ja tämä on erittäin merkittävä osa tätä pätevyyttä. Ja ketään ei pidä sulkea pois, vaan kaikki täytyy ottaa avosydin vastaan, mikäli pätevyys on kohdallaan. IMKO on tässä vastuuvaliokuntana, mutta minusta tämä asia ei kuulu IMKOlle. Meillä on käytännön tasolla enemmän tekemistä tämän asian kanssa kuin IMKOlla. Ennen seuraavaa puhuja kerran teille, että Euroopan TV on täällä kuvaamassa globalisaatioon liittyvää raporttia, jos ihmettelet, miksi TV-kamerat ovat täällä. Jaroslav Jaska, ja vaan. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, ja mam przyjemność być sprawozdawcą cieniem w imieniu grupy EPP. Puheenjohtaja, olen varjoesittelijänä EPPssä tästä lausunnosta ja haluaisin kiittää erittäin hyvästä lausunnosta, jonka esittelijä on laatinut, talous on laatia on laatinut, ja tämä onkin hyvä lähtökohta sitten, kun aletaan keskustella direktiivin tulevaisuudesta. EPPn puolesta. Olen itse tehnyt jotakin tarkistuksia, ne ovat lisäyksiä, haluaisin tätä korostaa. Tässä halutaan lisätä jotakin lausuntoon. Mitä kaikkein perustanlaatuisimpiin kysymyksiin tulemme, tuemme tällaista ammattikorttia. Tietysti tällainen toteutettavuustutkimus täytyy ensin tehdä ja sitten kun työryhmä on tehnyt työnsä ja Ihan niin kuin Rova Hirstas sanoi, olemme sitä mieltä, että kielitestien ei pitäisi olla mikään este, mutta olemme myös sitä mieltä, että pitäisi ottaa käyttöön tiukempia sääntöjä niiden kohdalla, jotka tekevät työtä terveysalalla. Tällä alalla kielikysymyksillä, kielellä on suurempi merkitys ja pitäisi olla tiukempi. Meistä ammattikoulutusjärjestelmää pitää sovittaa niin, että otetaan huomioon teknologinen edistys ja kehitys, ja haluaisimme laajentaa tätä direktiiviä ottaa mukaan myös sellaisia ihmisiä, ihmisiä jotka ovat juuri valmistumassa, niin että he voivat olla myös liikkuvampia ammattielämässä. Me tuemme kaikkia tarkistuksia, jotka lisäävät liikkuvuutta EU-ssa, jotka tehostavat menettelytapoja ja vähentävät säänneltyjä ammatteja ja ottavat käyttöön suurempaa automaattisuutta. Emme ole samaa mieltä niistä tarkistuksista, joissa vaaditaan harmonisaatiota koskien sosiaaliturvajärjestelmiä Euroopassa. Olemme sitä mieltä, että nyt ei ole aikaa tällaiselle. Kuitenkin elinolot, elämän, e, elintaso EU-jäsenvaltiossa on niin erilaista, että tällainen harmonisaatio ei ole mitenkään realistista. Sitten on sellaisia tarkistuksia, joissa, joista puhutaan uusista innovatiivista lähestymistavoista, esimerkiksi yhteisistä eurooppaista kielikokeista. Meidän pitäisi ehkä uudelleen pohtia, onko tämä ratkaisu tässä vaiheessa liian pitkälle menevä ja synnyttäisikö tällainen kenties uudenlaisia hallinnollisia taakkoja. Haluaisin, että lausunnonlaatija toistaisi mahdollisesti ne tarkistukset ja numerot, joiden kohdalla hänellä on ongelmia hyväksyä niitä, koska meilläkin on ehkä omat epäilymme näistä tarkistuksista ja halusin varmistua siitä, että kirjoitin ylös kaikki oikeat numerot niistä tarkistuksista, joita hän ei voi hyväksyä. Sitten on tarkistuksia, joissa puhutaan innovatiivisista lähestymistavoista tämän niin aikaisemmin. Ja vielä lopuksi toivon, että yhteistyömme kompromissitarkistuksista tulee olemaan hyvää Esterin kanssa. Kiitoksia. No? No. Okay, Mrs. Regner. Regner. Dankeschön. Kiitos. Minä haluaisin vain muistuttaa meitä siitä, miksi on niin äärimmäisen tärkeää, että ammatillisen pätevyyden vastavuoroinen tunnustaminen tapahtuu. Tämä on EU-projektille sinänsä keskeistä, jos ajattelemme, mitä esteitä tunnustamiselle on. Niin näitä ylitsekäymättömiä esteitä monet työntekijät kohtaavat, ja se johtaa siihen, että he joutuvat ottamaan vastaan töitä, jotka ovat paljon alle heidän ammattipätevyytensä, ja he saavat vastaavasti aivan liian vähän palkkaa. Meillä on monta syytä, miksi meidän pitäisi muuttaa tilannetta, mutta meidän täytyy edistää tätä Euroopan tasolla myös teknisesti. Itävallassa me vihdoinkin avasimme työmarkkinat Itä-Eurooppaan. Useimmat maat ovat jo tehneet sen. Näin tehdessämme me paljon surullisia tarinoita työntekijöistä, oli omassa maassaan erinomaiset erinomainen ammattipätevyys. Valitettavasti sitä ei tunnustettu meillä, ja hän oli pakko ottaa vastaan paljon huonommin palkattuja työpaikkoja. Mikä sitten aiheuttaa paineita työmarkkinoiden muille alueille? Esimerkiksi mitä tulee ammattipätevyyteen lääketieteessä, työntekijällä saattaa olla riittävä pätevyys, ja säätellään äh, lääkäreitä tai muita ammatillisesti erittäin pätevöityneitä ihmisiä. He eivät saaneet töitä, koska heidän pätevyyttään ei tunnustettu. Meidän täytyy kiinnittää paljon huomiota siihen, että laadulla on merkityksensä. Meidän täytyy tehdä tämä transparentisti. Meidän täytyy edistää tätä kehikkoa pätevyyden tunnistamiseksi, mutta – ja meidän ei pidä edistää asiaa sillä tavalla, että se sulkisi ihmisiä pätevyyden tunnustamiselta. Eli haluaisin, että esittelijä äh, hyväksyisi sen idean, että me emme halua mitenkään edistää palkkojen polkumyyntiä. Rava Zippä mainitsi tämän ja yhtäisin siihen työmarkkinaosapuolten merkitystä ei voi liikaa painottaa. Ei ainoastaan niin, että ne pitää ottaa mukaan. Niiden ääntä pitää todella kuulla. Ne käärivät hihansa joka päivä, työskentelevät käytännössä näiden asioiden kanssa päivittäin. He tietävät, mitä he tekevät, ja heitä täytyy kuulla. Mr. Engel, followed by Mrs. Wickstrom. Mr. Engel. Ja, ähm, ich glaube, dass, der dass die vorliegenden Änderungsanträge und der Bericht... Mielestäni mietintö tai lausunto ja tarkistukset, joita nyt käsittelemme, ottavat huomioon kaksi kysymystä, joista varmastikin täytyy olla samaa mieltä. Kuitenkin olen hiukan ärsyntynyt yksinkertaisesti sen takia, että voin tukea lähes joka ikistä lausetta, jonka Thomas Mann sanoi, se ei kyllä mitenkään haittaa omaa identiteettiä, mutta kun hän sanoi, että kun ihmiset tulevat tämän tyyppisestä taustasta lähtien, että heillä on tietoa ja pätevyyttä käsitellä tällaisia kysymyksiä, niin haluaisin tarttua yhteen asiaan, mitä hän ei korostanut niin paljon kuin minä itse olisin tehnyt. Ja erityinen tehtävä, joka tässä meillä on, on, että ne, jotka haluavat suurempaa liikkuvuutta, eivät voi vain pyrkiä parastamaan, parantamaan liikkuvuutta taloudellisen argumentin pohjalta. Tähän liittyy myös sosiaaliturvatoimenpiteet, ja sitä tunnustetaan ihmisille, ihmisarvoiset työolot, sosiaaliturva. Nämä kaikki kysymykset pitää ottaa huomioon. Jos näitä ei panna balanssiin, ja kun, kun tarkastelemme liikkuvuutta vain työvoimakysynnän ja tarjonnan kautta, emmekä ota varsinaisesti ihmisiä huomioon ja heidän sosiaalisia intressejään asioissa, niin mielestäni tämä on kyllä tärkeä tausta, jota vastaan tätä keskustelua pitäisi käydä. Sitten mitä tulee työntekijöiden suojeluun ja kuluttajan suojaan, tietenkin tämä pitää nähdä tämäkin on yhteydessä, mutta myös pitää ottaa huomioon yhtäläiset mahdollisuudet ja tasa-arvoiset mahdollisuudet työntekijöiden kohdalla. Jos viittain siihen, mitä esittelijä sanoi, hän sanoi, että hän haluaa tai että hän ei välttämättä voi noudattaa samaa palkkaa samanlaisesta työstä tätä periaatetta, niin silloin pitäisi kysyä, on, pitäisikö tulevaisuudessa sitten pitäisi antaa tehdä työtä eri maassa halvemmalla, koska tulevat Saksasta tai, tai tulevat Espanjasta, vaikka Italiaan. Mit dem wir in Europa an soziale Rechte und an die Frage gleiche Behandlung sama samanarvoinen kohtelu, se pitää ottaa kaiken pohjaksi ja solidaarisuus. Viimeinen huomio. En näe nyt mitään syytä tällä hetkellä, vaikka hyviä argumentteja onkin, ryhtyä puuttumaan näiden säänneltyjen ammattien lukumäärään ja lukumäärän vähentämiseen. Olen samaa mieltä siitä, että asiasta kannattaa keskustella ja myöskin kannattaisi yksinkertaistaa näitä tunnustamiseen liittyviä sääntöjä. Saksan käytännöstä minulla on sellainen mielikuva, että ammattitutkinnon saaminen ei vielä osoita minkäänlaista pätevyyttä, mutta joskus tässä on takana myöskin ulkomaalaisvihamielisyyttä näissä keskusteluissa. Ja tämä ei saa sitten johtaa, tai, tai, tämä kaiken ei saa antaa kautta myöskään byrokraattisiin esteisiin näiden muiden ennakkoasenteiden lisäksi. Ja kun tarkastellaan ammattikoulutusjärjestelmiä, ja joskus on pohdittu tiettyjen pätevyysvaatimusten osalta koulutuksen lyhentämisestäkin on puhuttu, mutta pikemminkin pitäisi tarkastella parat, parasta mahdollisuutta pätevyyttä, sitä Euroopassa tarvitaan. Ja paremman ammattipätevyyden aikaansaamiseksi pitää myöskin muistaa ihmisten inhimilliset tarpeita, eikä pelkästään työmarkkinan tarpeita. Kiitoksen viimeinen puhuja, Rova Wikström, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on erittäin mielenkiintoista keskustelua. Todella kiinnostavaa ja voimme nähdä tämän, koska ihmisiä on paljon, jotka haluavat myös osallistua keskusteluun. Varsin usein puhumme neljästä vapaudesta, ihmisten tavaroiden, palveluiden pääoman liikkumavapaudesta, mutta joskus kyllä mietin, eikö nyt olisi aika alkaa puhua viidennestäkin vapaudesta, joka voisi olla tiedon vapaus. Tiedon pitäisi antaa vapaasti verrata kansan rajojen yli. Tietenkin koulutusta ja ammattikoulutusta pitää mm, kunnioittaa ja se pitää noudattaa tunnustaa eri maissa, omassa maassani Ruotsissa vuosikymmenten ajan olemme voineet nähdä, kuinka meillä – on ollut kaikkein pätevimmät pizzan paistajat, pizzayrittäjät ja taksinkuljettajat, on tietysti lääkäreitä ja muita, mutta koska on väärinkäsityksestä, että emme nou, kunnioita ihmisten kotimaissaan saamaa koulutusta, niin sitten he joutuvat tällaiseen pahaan noidankehän, josta ei pääse irti. Tämä direktiivi on siis äärimmäisen tärkeä. Meidän pitää panna merkille se seikka, että nämä asiat pitää nähdä ihmisten näkökulmasta katsottuna. Meidän pitää kunnioittaa, ja kunnioittaa heidän ammattilista kykyään, sosiaalista taitoaan. Ja näitä asioita pitää kunnioittaa kaikissa jäsenvaltioissamme. Tämän takia me olemmekin muodostaneet jäsenvaltiounionin. Siksi todellakin mielenkiinnolla odotan tämän mietinnön läpimenoa ja minä toivon, että lausunnonlaatija ja esittelijä Inkossa saa aikaan varsin hyvän mietinnön sitten loppujen lopuksi. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat. Kiitoksia hyvin paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta ja sisältörikkoista keskustelusta. Minä pistin kaikki kommentit tarkalleen merkilleen ja pyrin ottamaan ne huomioon, kun laadin kompromissitarkistuksia, joita nyt ryhdyn työstämään ja joista tulen keskustelemaan teidänkin kanssanne. Mitä herra Engelin kommenttiin tulee tasa-arvoisesta tai samansuurista palkasta samasta työstä, minä en aio tukea tätä ehdotusta, koska Minun on vaikea kuvitella, että saksalaiset johtajat, jotka toimivat johtajien maassa maassani Slovakiassa autoteollisuuden piirissä, hyväksyisivät olosuhteet, joissa heille maksettaisiin Tsekin tai Slovakian palkkatason mukaan palkka. olisi heille kovin karvas yllätys, mikäli näin tehtäisiin. Haluan vahvistaa sen tosiasian, että minä en tue myöskään tarkistusta 6 tai tarkistusta 9, koska ei niitä oikein voi sulattaa. Kiitos ja ilolla odotan yhteistyötä. Merci beaucoup. Kiitoksia. Joten tässä näin olemme käyneet läpi tarkistukset. Ja nyt voimme hyväksyä tämän seuraavassa kokouksessamme 19. syyskuuta. Sitten kohtaan 12 esityslistalla annan puheenvuoron lausunlaatijallemme Filip Bulanille kyseessä yhteyden kotipaikan rajat ylittäviä siirtoja koskeva 14. yhtiöoikeusdirektiivi. Tässä on kyse lausunnosta. Mietinnöstä, joka laitetaan oikeassa valikunnassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kyllä tässä direktiiviluonnoksessa, joka koskee yritysten oikeutta siirtää kotipaikkansa, niin me annamme tästä siis vain lausunnon juuri valiokuntaan vastuuvaliokunta siis. Meidän valiokuntamme tehtävä on puolustaa työntekijöitä tällaisessa tilanteessa, jos tapahtuu yrityspaikan, yritysten kotipaikan siirto. Suurella kaikkein eniten tällaisia mahdollisuuksia toimia. Ja nyt sitten pyritään helpottamaan asian, asiaa niiden kohdalla, nämä yritys, yritykset kohdalla, pitää pidetään pikemminkin pk yrityksenä Tällä hetkellä on olemassa direktiivi, joka mahdollistaa kotipaikan siirron, mutta vain Eurooppa-yrityksille tai eurooppalaisille osuuskunnille. Osu- mm. ja tässä on pyritään soveltamaan sovelluskenttää, laajentamaan sovelluskenttää näihin yrityksiin, joista puhuin aikaisemmin, jotta voidaan helpottaa niiden kotipaikan siirtoa. Pitäisi toimia kaikkien yritysten etujen mukaisesti ja näin ollen teemme hiukan sitovia ajatuksia, että voimme puolustaa myös palkansaajien oikeuksia, myös osakkaiden oikeuksia ja niin edelleen. Tietysti sen lisäksi, että halutaan puolustaa työntekijöitä, pyritään myös vahvistamaan sisämarkkinoita, jotta saataisiin integroidumat sisämarkkinat aikaan ja voitaisiin helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja yritysten vapaata liikkuvuutta yhtenäismarkkinoilla. Tämän mietin lausunnon kautta olen pyrkinyt esittämään ehdotuksia, jotka sitten mahdollistavat sen, että työntekijät voivat osallistua näihin kotipaikan siirtohankkeisiin siinä määrin, että heitä pitäisi pakollisesti kuulla riittävän ajoissa ennen siirtoa niin että tällä tavalla voitaisiin helpottaa heidän tilannettaan. Ja tietenkin työntekijöillä on sanansa sanottavana itse hankkeesta siirtää yrityspaikka muualle. Sitten jos hyväksytään tällainen kotipaikasiirtopäätös jossakin yritysjohdossa, ne työntekijöiden edustajien joukossa, jos näitä näin ei tehdäkään sovelta käytännössä, niin silloin pitäisi voida sitä oikeudellinen kanne jäsenvaltiossa. Ja itse asiassa se voisi myös keskeyttää kotipaikan siirron, jos siis tähän ei suostuta. Eh, sitten komissio on laatunut vaikutusarvioinnin direktiivin seurauksista Nyt kun olen nopeasti läpikäynyt tätä aihetta, olen nähnyt, että 26 tarkistusta on tehty, EPPstä on jättänyt niitä 14. Muiden tarkistusten kohdalla minulla ei ole suurempia ongelmia. Uskon, että voimme, kuulemme kaikki suurin piirtein samaan suuntaan, että kun tarkistukset täydentävät tai ovat täsmällisempiä. Ja hyväksyn ne varsin mielelläni. Sitten tarkistuksesta yksi Rova Rednerillä, Sten ei mitään erityisiä ongelmia. Ehkä voimme puhua tästä 2001-2006 direktiivistä. Monet tarkistukset ovat sellaisia, että niissä voidaan laatia kompromisseja. Uskon, että koordinaattoreiden kanssa sitten tapaisimme ensi viikolla Strasbourgissa, laatisimme näitä kompromisseja. Yksi ongelma liittyy 26 tarkistukseen, mutta varmasti puhumme siitä vielä lisää jatkossa. En ymmärrä, miksi peruutettaisiin tämäksi työ liittyvät oikeudet. Sitten minulla on toinenkin tarkistus. No, mutta tämä olisi tärkein. Kaiken kaikkiaan niin 19 on mielestäni tarkistus herra. Hän puhuu siitä, häneltä, että hän puhuu europöyrityksestä. Tämä ei koske pelkkiä, pelkästään europöyrityksiä. Mutta muutoin kompromissien laatiminen ei varmastikaan tule olemaan kovin vaikeaa. Toi, laadimme niitä sitten varjostelijoiden ja koordinaattoreiden kanssa sitten, kun alustavaa työtä on tehty ennen ensi viikon kokousta Sarkulukissa. Kiitoksia. Paljon. Kiitoksia Wikström. Tack fru ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Yritysoikeusdirektiivi on yksi askel sisämarkkinoiden luomisessa sekin, ja minä haluaisin aloittaa kiittämällä kollegoita hyvin tasapainotetusta lausunnosta hyvin tasapainottuja kantoja, joita tässä on ilmaistu. Mulla on kuitenkin kysymys teille. tämä koskee tarkistusta 13, joka liittyy siihen, miten te haluatte, että pätevä viranomainen arvioi yhtiöiden kotipaikan siirtymistä yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Onko kysymys uuden viranomaisen luomisesta vai voidaanko tämä velvollisuus antaa jollekin olemassa olevalle? Tällaisen täsmennyksen haluaisin mielelläni nähdä. Onhan se niinkin, että tämä on seurausta muista politiikka-alueista, joihin törmäämme muissa valiokunnissa. Ja kuten esittelijäkin totesi, eli juurivaliokunnassa, joka on vetovastuussa että kohtaa tämän. Muistuttaisin artiklasta 49 ja 51 perustamissopimuksessa, jossa kaikille yhtiöille myönnetään oikeus asettua vapaasti. Ja tässä huomaamme, että ehdot eivät ole samanarvoiset kotipaikan siirrossa, kun se on yhdessä ja se valtiossa vaihtaa paikkaa. Tästä seuraa riskejä työllisyydelle, työntekijöille. Tärkeää on, että tarkastelemme sitä. Ja näillä sanoin kiittäisin lausunnosta, jonka oikeudellisten asioiden valiokunnalle – teette. Ja tämä on yksi askel eteenpäin ää, täydellisten yhtenäismarkkinoiden luomiseksi. Si, monsieur. Handel ja Reni. Ja, liebe Kolleginnen kring. Hyvät kollegat, oliko se eurooppaisesta lainsäädäntöä, joka liittyy yritysoikeuteen, törmätään ongelmaan tässä Täytyy pohtia työntekijöitä, mutta toisaalta noudattaa yhteisä päätösmenettelyä. Ja ylipäänsä voidaan pohtia, minkä tyyppisiä sääntöjä täytyy kohdistaa työnantajiin ja mihin suuntaan oikeastaan nämä säännöt sitten vievät asioita. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka viittaavat esimerkiksi eurooppalaiseen osakeyhtiöön SA. Eurooppa-yhtiön. Ja minun mielestäni tämä olisi ehkä järkevämpi lähestymistapa, kun puhutaan yritysten siirroista, toimipaikan siirroista, koska nyt ei ole kyse siitä, että kaikki asiat kannattaisi laittaa samaan koppaan. Ja myötämääräämisoikeus tietystikin usein yritykset saattavat joskus siirtää sellaisiin maihin, joissa työntekijöiden myötämääräämisoikeus on kaikkein heikoimmassa jamassa. Ja kun tarkastellaan hallinnollista sijaintipaikkaa ja sitä sijaintimaata, jossa yritys käytännössä toimii, ja kumman lainsäädäntöä sitten noudatetaan, mitään automatiikkaa ei välttämättä aina ole. Siksi minun mielestäni kun tarkastellaan Eurooppa-yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä, niin tämän lainsäädännön huomioon ottaminen ja sen ottaminen pohjatyön pohjaksi saattaisi hyvä. Tarkistus 19. Kyse on ilmiöstä, jossa e Saksassa on tiettyjä rakenteita tai työntekijöiden myötämääräämisoikeuteen, kun tietty kynnys ylittyy, niin silloin siirrytään eri tasolle myöskin myötämääräisoikeuden suhteen. Ja tämä aiempi myötämääräämisoikeus sitten saattaa uuden lainsäädännön myötä heikentyä. Tämä ei olisi hyvä asia. Lex specialis, niin kuin Saksan tapauksessa, on tässä ongelmallinen, joten tarkistus 9, joka liittyy työntekijöiden myötämääräisoikeuteen silloin, kun on kyse mukautumistoimista yrityksen toimipaikan siirron yhteydessä niin toivon mukaan että säännökset lisäävät työntekijöiden myötämääräisoikeutta, eivätkä vähennä sitä. Euroopan jäsenvaltiossa on erityyppisiä käytänteitä, mutta minä tässä nyt olen pohtinut lähinnä Saksan järjestelmiä, että ongelmia, joita lainsäädäntö saattaisi koitua Saksan järjestelmälle. Tietystikin eri kannanottoja, eri näkemyksiä on, mutta me täytyy huomioon myöskin eurooppalainen realiteetti, ja ei kaikkea voida aina pistää saman koppaan, koska tilanne on hyvin erilainen eri maissa. Toivoisin, että tarkistus 19 sen vuoksi hyväksyttäisiin. Niin. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin heti aluksi kiittää herra Blondia yhteistyöhalukkuudesta. Minun mielikuvani on sellainen, että hän on tehnyt hyvin läheistä yhteistyötä varjesittelyjen kanssa ja toivottavasti tämä rakentava lähestymistapa tulee jatkumaan. Taustasta totesin, että nyt me käsittelemme rahoitusmarkkinoiden sääntely, joka tietystikin on tarpeellista ja toisaalta täytyy tehdä mukautustoimia. Ja sitten on kysymyskin yhteisöoikeudesta ja liberalisointipyrkimykset jyllevät niin ikään. Siksi on erittäin tärkeää, että tässä meidän valiokunnassamme me otamme huomioon työntekijöiden myötämääräämisoikeuden siihen pitäisi kiinnittää erityishuomiota. Olin hien iloinen siitä, että esittelijä on näin toiminutkin. Ja tässä ei tarkasta niinkään yritysfuusio lainsäädäntöä, vaan pikemminkin Eurooppa-yhtiölainsäädäntöä. Toivoisin, että tätä työtä voidaan jatkaa eteenpäin nyt tässä vaiheessa. Ja kun on kyse ylittävistä fuusioista, tämä joskus johtaa siihen, että yritys, joka pyrkii rajat ylittävästi, joutuukin taloudellisiin vaikeuksiin, jopa vararikkoon, ja sitten täytyy löytää yhtenäinen lainsäädäntö tällaisten osalta. Ja täytyy ottaa huomioon myöskin eri seuraamukset, joita lainsäädännöstä on. Kuten kollega Hendel totesikin jo, niin tietystikin oikeudellinen varmuus täytyy asettaa et, etusijalle, koska teoriaa täytyy pistää ne täytäntöön. Ja toivon, että jatkossakin voidaan enemmän keskittyä eurooppalaisen osakeyhtiön toimisääntöihin. Ja tätä pitää siellä, kun keskustelua käydään. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Näin ei ole. Eli puheenvuoro esittelijälle ei, kun onko täällä ketään komissiosta, joka haluaisi puhua? Ei. Esittelee puheenvuoron teille. Kiitos, kiitos kaikille kommentoijille, kaikille tarkistusten tekijöille. Totta on, että jotkut kysymykset ovat juridisempia luonnolta ja kuuluvat jurille enemmän kuin meidän valiokunnalle. Mutta vastataakseni nopeasti jokin kysymyksiin. Kysymyksen siitä, sovelletaanko siirtymismaan lainsäädäntöä ja kysymyksen siitä, mitä työntekijöihin pitää säveltää. Täytyy tehdä myös eroa äh, siitä, siirtyykö kotipaikka reaalisesti vai fiktiivisesti. Ja, ja tämä juridinen sijaintipaikka jäsenvaltiossa ratkaisee. Teen ehdotuksia seuraavassa kokouksessa ja Ja tässä tällaisia yksityiskohtia ja toimituksellisia kysymyksiä, joihin palaa. Euh, en fonction de ces éléments. Kiitos. Ja ottaa huomioon, mitä keskustelulla Leman pitää. Tulemme hyväksymään tämän lausunnon 19. syyskuuta minkä jälkeen meillä on hyvä tilanne esittää kantaamme 11. lokakuussa jurivaliokunnassa. Painotästelijälle sitä, että liian usein me hyväksymme lausuntoja ja sen jälkeen me luotamme siihen, että vastuuvaliokunta toimii miten pitää. Mutta minä olen esittelijöiden lausunnon tekijöiden apuna. Olen tehnyt aikaisemminkin näin. täytyy olla äh, muussa valikossa läsnä. En mä mitenkään epäilevästi suhtaudu niihin, mutta... Pardon, je ne sais pas ce que c'est, c'est... Minä en tiedä, mikä tämä nyt on. Alors là, la technologie me dépasse. Nyt teknologia nolla, kyllä teki nolan tempun sensuriski. Öö, tämä pekkokone on ansa. On tärkeää, että lausella tekijä tappaa varsinaisen mietinnön tekijän ja värjestelijät myös niin, että työmme lausuntojen parissa on hyödyllistä. Meillä on kolme viikkoa tämän tekemiseksi, joten meidän on hyvät työolot, että saadaan hyvä lausunto kasaan. Nyt olemme vetäneet tämän kohdan käsittelyyn. Siirrymme kohtaan 13. Ja käsittelemme kollega Frank Engelin lausunnon tarkistuksia liittyen palveludirektiivin mukaiseen keskinäiseen arvintaan. Tämä on IMKO menossa tämä lausunto 21 tarkistusta on tehty. Ymmärtääkseni Rova Mora on toisen esittelijän tilalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin pyytää anteeksi Frank Engelin puolesta, joka tänään on Puolassa matkalla, eikä siksi voi tulla tänne valiokuntakokoukseen, niin te sanoitte tästä lausuntoluonnoksesta jo, että siitä äh, äänestetään IMKossa 21 tarkistusta on tehty ja yksi kompromissi on laadittu neljä ja viisi tarkistuksista koskien kohtaa yksi. Tässä korostan sitä, kuinka vahva työpaikkojen luomismahdollisuus liittyy palveluihin. Sitten suullinen tarkistus tai se, pitäisi esittää suullinen tarkistus, tarkistus, tarkistusta kahdeksan Rova Girlingiltä, jotta poistettaisiin ja tämä joissakin jäsenvaltioissa. Siitä tehdään siis suullinen tarkistus, mutta en usko, että tämä aiheuttaa mitään ongelmaa. Sitten muun osalta keskustelut ovat sujuneet erittäin hyvin kaikkien esittelijöiden kesken ja Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire pour Monsieur Engel. Bien, alors, euh, je comprends que Monsieur Serkas demande la parole, puis Madame... Euh... Herra Serkas, puheenvuoroa, en sitten Rova Wikström. Kiitos puheenjohtaja. Eh, brevemente, señora presidenta, en nombre... Lyhyesti puheenjohtaja, kollegani Kinga konstin nimissä, joka myös ikävä kyllä on nyt Brysselistä pois, eikä voi siis tulla esittelemään sosiaalisten kantaa. Minulla on tässä hänen mu- muistiinpanonsa edessä, minulla on riittävästi tietoa, jotta voin sanoa eh, esittelijälle, että SR-ryhmä on valmis ponnistelemaan tärkeän mietinnön hyväksi Mistä on tärkeä kysymys palveluiden kannalta ja, seksi ja myös palveludirektiivissä on tärkeää parantaa tätä välinettä, joka pitkälti riippuu sektorista, joka kaikkein eniten luo työpaikkoja ja meidän pitääkin tehdä kaikkemme, jotta monet maat pääsevät tähän rytmiin mukaan ja monet taloustoimet tietävät, että tässä on olemassa sääntöjä sisämarkkinoilla tämä tarkoittaa myös sitä, että noudatetaan sosiaalisia sääntöjä, lakeja, kuluttajan oikeuksia ja niin edelleen. Sitten keskustelu on varsin hedelmällistä, mutta emme se, siltikään ole täysin tyytyväisiä, koska kolme tarkistusta, jotka olemme tehneet, ovat varsin vaatimattomia meidän mielestämme, mutta herra Engel ei kuitenkaan ole reagoinut näihin tarkistuksiin 14, 16. Ainakin näissä toivoisimme saamme kuulla jonkinlaisen selityksen, miksi hän ei hyväksy. Mitä kompromissia on ehdotettu? Tietysti pitää vahvistaa molemmin puolesta tiedottamista. Tähän liittyy kuitenkin myös turvallisuus- ja terveyskysymykset, ympäristöasiat, ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on erittäin tärkeä kysymys. Parlamentti korostaa sitten 16 tarkistuksessa on kyse siitä, että saataisiin aikaan varsin avoimet puitteet, että ne, jotka eivät täytä lakia, joutuvat sitten vastaamaan kuluttajille asenteista, jotka ovat lainvastaisia. Haluaisin tietää, onko mahdollista saada jonkinlainen vastaus tai saada aikaan kompromissi, kompromissi aikaan, koska me haluaisimme voida äänestää tämän mietinnön puolesta, mutta tietenkin tässä tarvitaan kuitenkin tässä rakentavaa dialogia tai reagointia meidän pyyntöihimme. Muutoin olemme kyllä avoimia suhtautumaan myönteisesti asiaan seuraavassa kokouksessa. Kiitoksia. Wikström. Madam Chair. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä puhun tässä herra Kroatsmanin puolesta. Hän ei valitettavasti itse päässyt tänään paikalle Haluaisin tässä nyt mainita joitakin hänen kommenteistaan. Hänellä on hyvin voimakkaita näkemyksiä tämän direktin osalta, mutta otan niistä esiin vain muutaman. Herra Kreutzmann on tehnyt joitakin tarkistuksia, koska hän katsoi, että mietintöluonnos on jo hyvä pohjaneuvottelulle. Tarkistuksia on vain vähän. Keskinäinen arviointiprosessi palveludirektiivin yhteydessä on hänen nähdäkseen erittäin tärkeä väline sisämarkkinoiden loppuun saattamisessa. Tällä voidaan stimuloida kasvua ja työllisyyttä. Tätä vahvistaa se tosiasia, että palveluta ja verkostoituminen ovat tosiasia. Tarkastuksessa 20 hän toteaa, että pk-yritykset ovat työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden moottoreita ja suhteettomat kohtuuttomat vaatimukset usein kohdistuvat juuri pk-yrityksiin. Ja kun on kyse menetelmästä, täytyy varmistaa, että palveluiden tarjoaja, varsinkin pk-yritys, voi täysin hyötyä sisämarkkinoiden oikeuksistaan olisi tärkeää. Siksi Kreutzmann pitää hyvänä sitä, että komissio arvioi näiden välineiden tehokkuutta. Niin ikään Kreutzmann on samaa mieltä Könsin kanssa siitä, että yhteiset kontaktipisteet olisivat tärkeässä asemassa, kun direktiivejä pistetään täytäntöön. Niiden kunnollinen toiminta täytyy ottaa kunnolla arvioinnin kohteeksi. Tarkistuksesta 18 Kreutzmann toteaa, että hän on samaa mieltä siitä, että eläkeoikeuksia täytyy suojata, mutta kuitenkin ammattiyhdistysoikeudet ja palkakysymykset pitää mm, säännellä jäsenvaltioiden tasolla. Siksi ALDE-ryhmä pyytää kohta kohdalta äänestystä tähän kohtaan. Lopuksi Kreutzmann on eri mieltä siitä, että sosiaalista edistystä koskeva lauseke, jota peräänkuulutan tarkistus yksi hyväksyttäisiin, koska perusvapaudet hänen mielestään ja myöskin minun mielestäni ovat jo nyt saaneet erinomaista suojaa Euroopan perusoikeuskirjasta, joten herra Kreutzmanin nimissä ja omasta puolestanikin haluaisin kiittää siitä, että sain esittää puheenvuoron. Euh, Madame Morin, est-ce que vous souhaitez répondre? Mora, haluatteko te vastaesittelijän puolesta? No. Puheenjohtaja kirjasin ylös huolella kaikki puheenvuorot, joita tässä tehtiin, ja tulen välittämään nämä ajatukset ja tarkistukset, joita on tehty. Ja haluaisin vielä lopuksi sanoa, että koska mitään varjoesittelyitä ei ole läsnä, niin me olisimme kaikki voineet sopia varsin helpostikin varmasti tästä sanotusta, mutta koska en halua ottaa esittelijän paikkaa, niin tulen uskollisesti välittämään tämän viestin hänelle. Kiitoksia puheenjohtaja. Cadeau discussion à notre rapporteur effectif. Euh, mais ça nous empêche... Niin, tietysti siltikin voi äänestää sitten maanantaina. Toivottavasti maanantaihin mennessä asioista saadaan sovituksi. Sitten kohtaan 14 estyslistalla. Hiukan myöhässä. Pyydän anteeksi. Silloin kun on aikaa vähän, sitä tulee hukatuksi. Ja me siis äänestämme Fredrik Dardenin mietinnöstä Euroopasta foorumista. Niin, tämähän oli lykätty, totta, totta, totta, lykätty. Ja me sitten siirrymme kohtaan 15. Euroopan globaalissaaston tulevaisuudesta. Esittelijänämme on Rova Haakin. sur euh, le paragraphe 2. Kohta 2, tarkoitus 2. Schröter Connellisen. Siinä on kaksi osaa. Me äänestämme ensimmäisestä osasta. Siihen liittyy suullinen tarkistus, joka, jonka mukaan pitäisi poistaa sana for, preposta for, sitten ja ilman sanoja prevention and. Kuka puoltaa ensimmäistä osaa? vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten to, kuka puoltaa, että otetaan sanat, sanat prevention and vastaan tyhjää. Me tarkistamme tämän tuloksen. Äänestys alkaa. Onko äänestyskortit mukana? Rovareni, onko teillä nyt kortti Äänestys päättyy. 11, 18, 18 tuloksella hylätty selvästi. Sitten kohdista 4, tarkistus 3, äänestyssuunnan tarkistus. Kuka puoltaa? Kolmesta näin muutettuna vastaan. Tyhjää. Me tarkistamme, mutta ilmeisesti se on kyllä hylätty. Koneäänestystarkistus. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 10.18 tuloksella myös hylätty. Sitten tarkistus 4. Tähän liittyy suunnan tarkistus puolesta. Herra Kada, olkaa hyvä. Työssä puheenvuoro. Ja vastustan tätä suullista tarkistusta. Eli äänestetään tarkistuksesta neljä muuttamattomassa muodossa puolesta ilman tarkistusta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljän jälkeen tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän kuusi Suurin, suurin tarkistus. Sitä ei ilmeisesti vastusta. Eli näin muutettuna puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Schratorin 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 10 Haakinilta se sijoitetaan kohdan kuusi jälkeen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmeneen yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 jälkeen tarkistus 12, Schröter, koneelliseen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa urges the Commission to evade their responsibilities puolesta vastaan tyhjää. Lopputeksti toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 jälkeen tarkistus 13. Samalta tekijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Minäpä selitän. Anteeksi, tämä äänestysselitys. Tässä viitataan meidän työryhmämme työhön Femessä. Arvostan täysin FEM-työryhmän työtä, mutta Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka on kohdistettu muille, muille tuomielimille, niin siinä meidän valiokuntamme työ kokonaisuudessaan on tärkeää ja siksi on vähän hassua viitata työryhmään. Siksi tätä äänestään vastaan. Nyt EGF-asetus on osoittautunut. Ei, nyt minä menin niin sekaisin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. C'est euh, donc le visa 11. Ottaen huomioon työllisen erityisen työryhmän EGF-liittyen se, mikä tarkoittaa meidän valiokunnan työ, ei työryhmien. Järjestetään, että poistetaan tämä. Tämä on vähän suhteetonta. En halusin poistaa tämän kohdan. Ehdotan, että hyväksytte tarkistukseni tuon viitteen poistamiseksi. Vai vaan kannattaa suullista tarkistusta, jossa sanotaan, täytyy kääntää asiantuntijoiden puolelle, sanotaanko tämä muualla enää en ole pikaluvulla löytänyt sitä. Eikä voisi sanoa ottaa huomioon työllisyysvaliokunnan keskusteluihin. Rauranzali. Votando se poi darà anche agli altri la possibilità di spiegare. Niin, koska kerran me äänestämme puheenjohtaja, niin anna muillekin tilaisuuden ilmaista omia kantojaan siitä, voimmeko vaiko emme hyväksyä tai olla äänestämättä jotakin, äänestää jotakin tarkistusta vastaan. Olen ihan samaa mieltä kanssani, siksi annakin teille puheenvuoron. posizione semplicemente, non trovo, non voglio... Niin, minun kantani yksinkertaisesti. En halua mitenkään avata keskustelua, mutta en halua, että keskustelemme siis äänestyksen aikana. En oikeastaan usko, että ihmisten täytyy selittää kantoja näistä tarkoituksista. Te olette puheenjohtaja. Tässä on kyse vain tasa-arvoista mahdollisuuksista. Saatko sitten muutkin puhua äänestyksen aikana? Kysymys on siitä, mitkä meillä on lupa tehdä. Näin on. Tämähän on jo määrin merkittävää työtä. Olemme kirjeitse työskennelleet kesän aika sähköpostitse ja joskus valiokunnassa täytyy vielä vähän täsmentää asioita. On tätä muullakin tapahtunut. Tämä Haakin. Mikrofoni ilmeisesti ei toimi. Is that okay? Yes. Kuuluuko nyt? Niin, ehkä tähän liittyy tietty merkitys tai viesti tähän mikin toimimattomuuteen. Kantani tässä on, että nyt ollaan varsin pitkällä äänestyksessä. Kuuntelin kyllä näitä selityksiä, mutta minun, tul- minun kuulun tulkauksen mukaan Tämä, näin ole kovin helpoista meidän kantamme, mutta en kuullut puheenjohtajalta, että tähän on yritetty jotakin epäkorrektia, eikä mitään selitystä aikaisemminkaan annettu, joten tässä vaiheessa on varsin myöhäinen vaihe muuttaa tätä äänestystä, joten olen valmis pitämään kiinni samasta äänestyslistasta, joka minulla tässä on. Ma proposition Minun ehdotuksenihan oli mahdollisesti muuttaa tätä kohtaa ja viitata työllisyysvaliokunnan toimiin sen työryhmän toimien sijasta, jos me emme tästä muutoksesta ole samaa mieltä, me vedän oman tarkistukseni pois ja pitäydymme Rava Haakinin alkuperäisessä kannassa. Rava Haakin. Thank you. Is... Kiitos. Olisiko tässä vaiheessa öö, Äh, saada sopu siitä, että viitataan molempiin, vai onko se mennyt överiksi? Joo. Vastustetaanko sitä, että, että 11 muutaan seurata tavalla? Liberation of the Employment Committee and Special Working Group on the EGFs. It's mean it would only... Mikä aina, ainoastaan lisäisenä sanan valiokunta ja sen erityinen työryhmä. Mä... Je pense que, uh, Puheenjohtaja, mielestäni tätä ehdotusta ei voida tässä vaiheessa hyväksyä, kun äänestykset ovat näin pitkällä. Ja minun täytyy kyllä sanoa yksi asia, koska kerran olen tehnyt tässä ryhmässä työtä, globaaliset rahastot työryhmässä, ja kun sitten näkee, mitä tapahtuu täysistunnossa, tai tässä valiokunnassa, kun kaikki mietinnöt, jotka työryhmä on laatinut, perustyö on tämän ryhmän tekemä, jota tekin johdatte, ja sitten kuitenkin budjettivaliokunta sitoutuu näihin kaikki kysymyksiin. Ja tässä asiassa ei kyllä juurikaan kannata tulla korostamaan tämän valiokunnan roolia, koska tässä aina häviää. No, minä ymmärrän tätä Rova mutta äh, esittämäni kantaa valiokuntaan äh, valiokuntaa kokonaisuudessaan. E-, eikä tämä nyt mikään menettelytapa on ongelmakaan ole. Ja tämä on vähän omituista, kuten esittelijä totesi, että valiokunnassa viitataan sellaisen elimeen, joka ei ole parlamentin virallinen elin, toisin kuin teollisuusvaliokunta, joka on. Siksi RTV tästä, että valiokunta ja sen bla bla. Jos tämä käy, niin otan tämän ehdotuksen pois. Mori. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä olisi ollut minunkin ehdotukseni. Juuri tätä minäkin ajattelin. Igen, tehát én, sem tartom szerencsés. Niin, minä Minäkään en katso, että olisi oikein ja soveliasta, että nyt ryhdyttäisiin keskustelua käymään keskellä äänestystä. Meillä on äänestys edessämme niin meidän tehtävämme on nyt äänestää. Piste. Tällä välin on tullut selväksi, että hyvin monet ovat tämän vastaan. Mutta meidän täytyy äänestää siitä, mitä lukee listassa. Piste. Niinpä minä vedän ehdotukseni pois. Ja siitä ei äänestetä. Sitten loppuäänestys. Halutaanko tämä tehdä elektronisesti? Tehdään niin. Äänestys alkaa. Se on päättynyt. 27 puolesta. Yksi vastaan, yksi tyhjä. Onnittelemme esittelijä. Muut asiat, niitä ei ole. Seuraava kokous maanantaina Strasbourgissa kello seitsemältä. Seuraava valiokunnan kokous.